valiokuntaa, valvontavaliokuntaa. Teillä on esitystä edessänne. Muutoksia tähän ei ole tiedossa, että se on näin hyväksytty. Ja mennäänpä sitten kohtaan kaksi, eli puhuttavat kielet. Ja myöskin huomattava että tämä on myöskin kaikilla näillä kielillä sitten saatavilla tuolla webissä. Ja sitten, jos ette lähde näihin, näihin pöytäkirjoihin mitään huomattavaa kokouksen loppuun mennessä. Ne on hyväksytty Sitten mennään kohta neljä. Siinä on komission vastuupainon myöntäminen rakennerahastoille. Tämä on todennäköisesti sitten viimeinen kerta, kun keskustellaan tästä aiheesta. Täällä tervetuloa tänne vain komission jäsen Kretu ja sitten Murphy myöskin tilintarkastustoimistumista ja esittelijänä on Ajala Sender. Voitte esitellä tämän aiheen, olkaa hyvä. Thank you. Thank you very much, uh, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja, esittelijä, komissaari, arvoisat jäsenet, hyvät kuulijat. On ilo ja kunnia esitellä teille tänään kappaletta kuusi vuoden 2017 vuosikertomuksesta kohesiopolitiikasta ensimmäistä kertaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä. Tämä liittyy monivuotisen rahoituskehyksen alakohtaan 1b kattaen taloudellisen, sosiaalisen ja territoriaalisen kohesion. Ja se on alue pääosaston ja työllisyyspääosaston johtama. 2017 lausumatilien luodettavuudesta on sellainen, johon on vaikuttanut paljon nämä uudistukset ja meidän täytyy ottaa huomioon ne tämän vuoden toimintakertomusta esitellessä. Ensinnäkin meillä on uusi valvonnan ja luotettavuuden kehys, ja tämä juridinen kehitys 2014-2020 sisältää useita uusia elementtejä. Esimerkiksi korjausten järkeiset tehdyt korjausten jälkeiset jäämä virhearvot ja toimenpideohjelmat arvioidaan tällä kahden prosentin olennaisuuskynnyksellä. 2017 ensimmäistä kertaa komissio hyväksyi tilit ja selvitti menot tämän uuden kehyksen alla. Toiseksi hyvin tärkeä asia oli sitten rajallinen määrä tilejä ja menoja, jotka tähän tarkastukseen kuului. 2017 Toukokuussa komissio hyväksyi 17 jäsenvaltiosta tilejä, noin 70, 70 toimenpideohjelmaa yhteensä 419. Ja kun otetaan huomioon nämä tilinpäätökset 2007-2013, niin populaatio kattoi vain 8 miljardia euroa, joka on paljon vähemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin se oli 36 miljardia euroa vuodelle 2016. Äh, kun lausuma tilien luottavuudesta annettiin ja arvioimme, että se tulee olemaan 2024 miljardia vuonna 2018. Mutta mm, jostain syystä jäsenvaltiot eivät ole tehneet äh, näitä pyyntöjä komissiolle. Kolmas asia liittyy sitten sosiaalirahaston ja nuorisotyöllisyysaloitteen isoon osuuteen tässä tarkastuspopulaatiossa. Normaalisti niiden osuus on pienempi EAKR ja kohesiorahastoissa, koska yleensä 2014-2020 niiden hyväksyntäaste on 26 prosenttia, mutta toista tarkastuksessa, kun annetaan lausuma tilien luotettavuudesta, ne esiintyvät 48 prosentissa meidän tarkastuspopulaatiostamme. Tämä on ensimmäinen vuosi, kun tarkastusviranomaiset käyttivät uutta kehystä vuodelle 2014-2020 ja lisäksi piti ensimmäistä kertaa päättää tiliä 2007-2013 ajalle. Ehkä tärkein asia on se, että 2018-2020 strategiassamme tilintarkastustuomioistuin päätti katsoa uudelleen siitä, miten me tarkistamme EU-budjettia ja miten me eh, tuotamme lisäarvoa tällä lausumalla tilien luotettavuudesta. Tässä halutaan lisätä muun muassa sen tarkastettavan kohteen antamaa tietoa asioista ja esimerkiksi menojen säännönmukaisuudesta. Tämä 2017 oli siis pilotti ja me halusimme hyötyä tästä uudesta kehyksestä ja vähentää sitten loppuedunsaajien hallinnollista taakkaa. Pilotti harjoituksessa meillä oli kaksi tavoitetta pääosin. Ensinnäkin meidän pitää vaikuttaa tähän kokonaislausumaantilien tilien luotettavuudesta niin kuin aikaisemminkin vuosina. Ja uusi elementti oli arvioida tätä kehystä ja sitä, miten luotettava se on kokonaisuudessaan. Näin voisimme määritellä, voimmeko tulevaisuudessa lisätä äh, sitä tietoa, jota tuotetaan tässä uudessa kehyksessä ja missä sitten lisäparannuksia tarvitaan. Me teimme otoksia eri transaktioista ja sen valtioista, joita tarkastusviranomaiset olivat aikaisemmin tarkastelleet. Ensimmäinen tavoite oli tämä laillisuus- ja asianmukaisuus, eli sääntöjenmukaisuustarkastus. Meillä oli 217 transaktiota, se kattoi 51 toimenpideohjelmaa, 29 toimenpideohjelmaa vuosilta 2014-2020. Transaktiotestaus koostui tarkastusviranomaisten tarkastuslistoilta ja todistusaineistosta, joita he ovat saaneet tarkastuksissaan. Ja me jouduimme tekemään 121 transaktiota uudelleen, koska emme saaneet riittävää tietoa näiltä kansallisilta tarkastusviranomaisilta. Se tarkoitti 80 paikan päällä tapahtuvaa tarkastusta. 2017 virhe marginaali monivuotisessa alakohdassa 1b oli 3 prosenttia, aikaisemmin se oli 5,2. Kaikki eh, valvontaketjun jäsenet ovat pyrkineet kehittämään toimintaansa. Siellä täytyy antaa tunnustusta ja täytyy todeta myös, että ensimmäistä kertaa eh, ilman korjauksia eh, niin on raportoitu tämä virheaste. Lisäksi on merkittäviä tekijöitä, jotka vaikuttivat muun muassa 2017 kohesion tarkastukseen. Vaikka me tarkastelimme jo tarkastettuja transaktioita, meidän virhemarginaalimme on 36 määrällistä virhettä, joita muut tarkastusviranomaiset eivät olleet huomanneet. Tässä oli muun muassa tukikelvottomia kustannuksia ja sitten tukikelvoton talvonlisäveroa, jota vaadittiin korvattavaksi. Rahoitusinstrumenttien käyttö kasvaa koko ajan ja siksi nämä löydökset ovat tärkeitä tältä monimutkaiselta alueelta. 2007-2013 se rahoitusinstrumentti, joka mm, tarkastettiin, jonka tarkoituksena oli tukea pk-yrityksiä, niin itse asiassa 80 prosenttia arvosta käyttiin muihin kuin pk-yrityksiin. Itse asiassa relevantilla tarkastusviranomaisella ei ollut juridista oikeutta tehdä paikan päällä tehtäviä tarkastuksia ja siksi ähm, tämä liittyy juuri siihen PK-aloitteeseen ja jouduimme tekemään tämän vuoksi uudelleen 30 transaktion tarkastusta ja yhdeksän näistä transaktioista oli tukikelvottomia, koska tuensaaja joko ei ollut pk-yritys tai sen toiminta ei ollut tukikelpoista. Tukikelvoton ALV oli aika säännönmukaisesti mukana näissä raporteissa. 2017 tarkastuksessa meillä oli 10 hanketta viidessä toimenpideohjelmassa, missä jäsenvaltiot olivat ilmoittaneet perittävää ALVtä eh, tukikelpoisena menona, vaikka sitä ei pitäisi korvata EU-sääntöjen mukaan. Me olemme tehneet tutkimustarkast- tai tapaustutkimuksen ja se tullaan tämän kuun loppuun mennessä julkaisemaan näistä tapauksista. Toisena tavoitteena oli katsoa tätä 2014-2020 uutta lausumatilien luotettavuudesta kehystä. Ja koska tämä oli pilotti, me halusimme keskittyä nimenomaan sen arviointiin, miten se toimintaa. Meidän arviointi tästä kehyksestä kattaa jäsenvaltioiden äh, tarkastusviranomaisten työn ja äh, myös muun muassa ne varmuuden saamiseksi toimitut asiakirjat, joita jäsenvaltioiden tarkastusviranomaiset ovat antaneet komissiolle. Eli me tarkastimme tarkastusviranomaisten työtä jäsenvaltioissa. Tämä on tärkeä osa luotettavuus- ja valvontakehystä. Ja me arvioimme 7 21 tarkastusviranomaisesta niistä jäsenvaltioista, jotka ovat, olivat tällaisia paketteja mm, antaneet. Äh, arvioinnissamme me löysimme merkittäviä puutoksia tarkastusviranomaisten toiminnassa ja se rajoittaa niiden luotettavuutta. Äh, yhdeksässä 22 tilien päätöspaketista löytyy tällaisia ongelmia ja itse asiassa virhemarginaali, joka oli 2 prosenttia, oli arvi, asia, a, aliarvioitu ja se on selkeästi yli olennaisuusrajan. Oli myös muita tarkastusviranomaisten työssä havaittuja heikkouksia, muun muassa niiden otosten edustavuus sekä työn ja dokumentaation laatu ja kattavuus. Meidän piti tehdä uudelleen näitä transaktioita, jotta saisimme varmuuden siitä, mikä oli lopputulos. Ja meidän piti käydä 80 lopputuen saajan luona ja niissä oli siis aikaisemmin tarkastusviranomaiset kansallisesti käyneet. Komission rooli uudessa kehyksessä on joko hyväksyä tai ei tämä uusi asiakirjoissa määrätty vaatimus. Ja sitten vuosikertomuksessa annetaan tämä vuosittainen hyväksyntälausuma. Ensinnäkin tässä on suuria virheitä, joita DG Region toimintakertomuksessa on todettu. 2013 esimerkiksi ja vuonna 2017 toimintakertomuksissa käytettiin alustavia virhemarginaaleja ja ne täytyy vielä käyttää läpi koko tämän tarkastussyklin. Ne toimintaohjelmat, joita me tarkastimme, niiden virhemarginaali oli yli olennaisuusrajan eli 2 prosenttia. Hyvät kuulijat, otan huomioon eh, nyt tämän mm, luotettavuuskehyksen puutokset. Me, me huomaamme, että sitä täytyy parantaa merkittävästi ja tätä täytyy parannuksia tapahtua sekä kansallisten tarkastusviranomaisten että komission piirissä. Lähestymistapamme vuodelle 2018 on sellainen, että meillä on kuusi suositusta, eh, jotka, joista kolme komissio on hyväksynyt ja kolme on osittain hyväksytty. Vaikka on keskeistä käyttää EU-rahoja sääntöjen mukaisesti, niin täytyy muistaa, että niiden tavoitteiden ja tulosten on oltava myös myönteisiä vaikutuksilta. Kappaleessa kuusi on kohesiopolitiikassa tällaisia vaatimuksia esitetty. Me tutkimme 113 toimenpidettä, 56 vuosilta 2007-2013, 57 2014-2020. Arvioimme tätä suoritusjärjestelmää ja huomasimme, että kahdelle kolmannekselle projekteja tällainen avainindikaattori määritelmä oli tehty ja muissa ei ollut. Arvioimme 74 hankkeen suoritusta, joille tällaiset tulos- ja tuotosindikaattorit oli määritelty ja jäsenvaltioiden arvion mukaan nämä indikaattorit oli saavutettu hyvin. Vetäkseni yhteen toivon, että meidän löydöksemme ja päätelmämme sekä suosituksemme ovat hyvä, hyväksyttäviä ja hyödyttävät valiokuntaa ja komissiota kohesiopolitiikassa. Nyt on tehty seitsemän erityistä raporttia vuonna 2007 kohesiopolitiikasta ja kymmenen vuodelle 2018. Sen lisäksi olemme myös lausuman mm, numero 6 2018 julkaisseet mm, liittyen MFF 2021-2027. Lopuksi haluaisin kiittää vielä hyvästä yhteistyöstä komission kanssa koko prosessin läpi ja lopuksi haluaisin kiittää esittelijää äh, Ajala Senderiä hyödyllisistä näkemysten vaihdosta tästä, mm, tästä menettelyssä. Kiitos. Wir bedanken uns bei Ihnen. Das Wort erhält Frau Kommissar. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi komission jäsen. Great, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä esittelijä, hyvä puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäänestelyt. Hyvät tilintarkastustuomioistuimen edustajat, hyvät naiset ja herrat, ensinnäkin haluaisin aloittaa kiittämällä kovasti tätä valiokuntaa tästä vahvasta poliittisesta tuesta näiden vuosien aikana. Olemme tehneet työtä yhdessä Meillä on paljon saavutuksia, joista voimme olla ylpeitä. Sellaisia, jotka koskevat säännönmukaisuutta ja laillisuutta. Kuten tiedätte, esittelijä juuri totesi, että tänä vuonna tilintarkastusistuin sai nähdä parannuksia EU-budjetissa kokonaisuudessaan, mutta erityisesti kohesiopolitiikan kohdalla. Usean vuoden ajan meillä on ollut virhetason jatkuva lasku ja toivottavasti tällainen suuntaus jatkuukin. Meillä oli 5,7 prosenttia tuo virhetaso, kun aloitin virassani viime vuonna 4,8 ja tänä vuonna vain 3 prosenttia. Edistyksemme on kahden asian seurausta. Vahva juridinen puitteisto ja tietenkin myös sitten suurempi hallinto- ja valvontajärjestelmien enemmistö. Ja tiedätte aivan hyvin, että Olemme tehneet tarvittavat muutokset ja yhteiset ponnistuksemme jäsenvaltioiden kanssa ovat tuottaneet tulosta. Arvostan kovasti tuomioistuimen päätöstä mukata, muokata tätä tarkastusprosessiaan puitteisto vuosi 2014-2020 on vahvistunut ja se otetaan myös tässä huomioon. Me saamme tällä kertaa seurata koko valvontaketjua ja tuomioistuin ottanut myös huomioon jo tehdyt korjaukset. Aloite on erittäin hyvä ja hyväksymme myös tämän virheen mittausjärjestelmän. Näin pyritään myöskin välttämään tarpeetonta tilintarkastustoimenpiteiden päällekkäisyyttä. Tietysti meidän täytyy jatkaa näitä ponnistuksia. Ensi vuonna meillä on enemmän ohjelmia, joissa maksuja, enemmän käytetään varoja ja tarkkaavaisuuden ei tule herpaantua. Meidän tulee vielä saada jäsenvaltioissa yksittäisiä järjestelmiä parannettua ja sitten seurata näitä lisävirheitä, joita on seurattu ja tehdä mahdolliset lisäkorjaukset. Arvoisat jäsenet, nyt haluaisin puhua kertoa, mitä edellisen ohjelman lopussa tapahtui, miten tämänhetkisiä ohjelmia täytäntöön pannaan ja mikä vuoden 2020 jälkeen ehdotuksemme on. Ensinnäkin tilinpäätös tähän mennessä olemme prosessissa hyvin pitkälle 2007-2013 ohjelmakaudessa. Ja toivottavasti saamme nähdä, että tässä edetään paljon nopeammin kuin yhdessäkään aiemmassa ajanjaksossa. Olemme jo päättäneet kolmasosan tai melkein kolmasosan näistä ohjelmista – Tietenkään emme sulle yhtään ohjelmaa, ennen kuin saamme riittävästi tietoa siinä, siitä, että mitään aineellisia virheitä enää ei ole. Jäsenvaltiot ovat ottaneet kunnolla huomioon ne vaaditut korjaukset, joita näissä paketeissa on esitetty. Ja omalta puoleltamme olemme huolella tarkastelleet jokaisen ohjelman sisältöä, soveltaneet tarvittavia korjauksia joka kerta, kun meillä on ollut avoimia kysymyksiä. Näin teemme tulevaisuudessakin. Sovellettavissa olevien sääntöjen sitoutuminen on ollut ehdottoman tärkeää ja järjestelmät toimivat paremmin. Kaikki tämä mahdollistaa sen, että voimme keskittyä enemmän suorituskykyyn. Suorituskykyhän aina on ollut tavoitteenamme ja aiomme myös tulevaisuudessa osoittaa politiikkamme lisäarvoa ja vaikutusta. Ja tämä vuosi on erityisen tärkeä nyt, kun odotellaan Eurooppa-vaaleja, jotta voimme osoittaa, mistä Euroopassa solidaarisuudessa rahoitusavun muodossa on kysymys ja mitä se saa aikaiseksi alueilla ja kaupungeissa. Meidän täytyy myös hoitaa oma osuutemme, kun mahdollistetaan keskustelut kansalaisten kanssa. Sitten pääsemme toiseen kohtaan. Olemme nyt pään, pääsemässä matkavauhtiin näiden tämänhetkisten ohjelmien täytäntöönpanon suhteen. Kentällä tapahtuva toimeenpano on parantunut ja tämä voidaan rinnastaa samankaltaisuuteen edellisessä ajanjaksossa. Marraskuun alkuun mennessä miltei 70 prosenttia rahoituksesta oli myönnetty hankkeelle. Se on 230, 236 siis miljardia kohesiopolitiikkaan ja sillä tuetaan 150 000 hanketta. Investoinnit ovat hyvin kohdennettuja. Ne ovat tietysti elintärkeitä, kun tarkastellaan eurooppalaisten päivittäistä elämää. Tähän mennessä valitut hankkeet 250 000 työpaikkaa luodaan niiden avulla. Yli 4 miljoonaa kotitaloutta saa laajakaistan ja 40 miljoonaa ihmistä saa paremman terveydenhuollon. 50 miljoonaa puolestaan tulee suojatoimenpiteitä, tuli palolta suojautumistoimenpiteitä. Sitten lisävaikutukset, joita näillä hankkeilla on, yleisempi, parempi hallinnointi jäsenvaltioissa, parempi ympäristö elinkeinoelämälle toimia, Komissio on sitoutunut täysavoimuuteen kentällä tapahtuvan täytäntöönpanon suhteen. Kaikki voivat seurata konkreettisia saavutuksia, joita on saatu aikaiseksi. Tämä alustamme avulla alustaltahan nähdään myös ne rahoitussaavutukset, joita edellisen aikakauden aikana saatiin aikaiseksi. Eikä ole sattumaa se, että tämä alusta on voittanut oikeusasiamiehen palkinnon vuonna 2017. Täytyy kuitenkin tunnustaa, että kentällä tapahtuva nopea täytäntöönpannon täytyy edelleen näkyä ö, taloudellisella puolella. Vain 17 prosenttia on tällä hetkellä tilanteen ja tämä käyttöasteen taso on matalampi kuin mitä odotimme. Kaikki on seuraava tästä säännöstä, jota olemme sovin, soveltaneet ja ennakkomaksujen yleisjärjestelmästä. Ennakkomaksut tietysti valvotaan tarkasti, mutta lyhyt käyttöaste on tietenkin johtanut siihen, että meillä on edelleen näitä maksamattomia sitoumuksia. Eli N plus sääntö tulee voimaan. Eli seuraamme tarkasti jokaisen ohjelman täytäntöönpanoa ja pyrimme jäsenvaltioiden kanssa nopeuttamaan täytäntöönpanoa. Hyvät naiset ja herrat, ihan tästä toimikauteni alusta lähtien olen keskustellut asiasta kaupunkien, alueiden ja paikallisviranomaisten kanssa ja näin aion tehdä ihan virkakauteni loppuun asti. Julkisten investoinnit ovat tärkeitä jäsenvaltioille. Niiden avulla on päästy talouskriisistä eroon ja se on kyetty edesauttamaan elpymisprosessia. Alueiden väliset erot ovat kaventuneet. Jäsenvaltiot ovat tehneet huomattavasti edistystä tällä alalla, vaikka talouskriisi onkin jyllännyt kansallisella tasolla. Huomattavat erot ovat edelleen voimassa alueiden välillä ja joskus ne ovat kasvamaan päin tai niitä syntyy uusia. Tästä syystä käynnistimme yhdessä tärkeän aloitteen komission kanssa, jonka äh, tämä alue, aloitteen ja tarjoamme jokaiselle alueelle räätälöityä apua, joka puuttuu erityisesti investointiesteisiin. Näitä aloitteita kehitellään nyt lisää alkumenestyksen jälkeen ja ne ovat päätavoitteena myös tulevaisuudessa. Meillä on myös työryhmä, joka keskittyy parempaan täytäntöönpanoon sellaisissa ohjelmissa, jotka ovat olleet riskialaisia. Käyttöaste on ollut korkea kaikissa ohjelmissa – Olen tyytyväinen siihen, että tuomioistuin huomioi tämän käyttöasteen paranemisen kohesiopolitiikassa myös omassa kertomuksessaan. Jäsenvaltioiden lisäksi mm, käymme keskustelun mukaan olen ihan alusta alkaen ollut sitä mieltä, että tarvitaan lisää yksinkertaistamista ja siitä syystä olen lyöttynyt kolme vuotta sitten aloitteeseen, jonka avulla luodaan yksinkertaistamiskorkean tason ryhmä. Ja niin sen konkreettinen suositus on omnibus-asetuksen seurausta ja se esittämme suosituksia vuoden 2020 jälkeen, mistä pääsenkin sitten tulevaisuuteen. Olemme toimineet edunsaajien jäsenvaltioiden huolenaiheiden pohjalta ja teidän, jotta tekisimme politiikastamme houkuttelevampaa ja vähemmän altista virheille. Nyt kun asetus on voimassa, jäsenvaltioiden vuoron toimia niiden täytyy ottaa käyttöönsä kaikki hyödyt, joita tässä asetuksessa on, ja tämän lisäksi niiden täytyy vielä nopeuttaa täytäntöönpanoprosessia kentällä. Vuoden 2020 jälkeiset ehdotukset, joita esitettiin toukokuussa, ovat menneet pidemmälle yksinkertaisemmasta budjettina 373 miljardia budjettina vuoden 2020 jälkeen. Kohesiopolitiikka jää EUn suurimmaksi investointivälineeksi ja näin se pitää unionin yhdessä ja tuo Euroopan lähemmäksi kansalaisiaan. Ehdotuksemme ovat luoneet myös lyhyen viiden kohdan ehdotuksen, jossa on mukana vihreämpi, matalahiilinen, sosiaalisempi, parempi yhdistetty Eurooppa, 5 plus 2 mm, vuotinen ohjelmointikausi on niissä otettu huomioon. Jokainen tarkastetaan ennen viiden vuoden kulumista ja asetus mahdollistaa myös parannukset eurooppalaisen ohjausjaksoon, jossa on otettu esille politiikan investointiprioriteetit ja erilaisia toimenpiteitä, joilla täytäntöpanoa voidaan nopeuttaa. Tämä mahdollistaa sen, että olemassa olevat täytäntöönpanojärjestelmät voidaan siirtää myös seuraavaan kauteen. Ehdotuksissamme on myös tiukempaa äh, varahoitohallinnointia, äh, N plus 3 sääntö ja ennakkomaksut. Olemme pyrkineet luopumaan byrokratiasta ja tämä merkitsee suurta askelta eteenpäin yksinkertaistamisessa edunsaajien kohdalla. Meillä on noin 80 toimenpiteen luettelo, eikä se ole ollenkaan kattava. Kun puhutaan hallinnoinnista, olemme tehneet tasapainoisehdotuksen, jonka tavoitteena on yksinkertaistaa enemmän ohjelmaa samalla säilyttäen kuitenkin vankka järjestelmämme ehdotamme enemmän tarkistuksia täytäntöönpantavaa tilintarkastuslähestymistapaa, parannusta näihin valvontajärjestelmiin. Tämä yksinkertaistaminen kohdistuu edunsaajiin ja kohdistuu enemmän myös kentällä tapahtuvaan täytäntöönpanoon. Hyvät jäsenet, nämä ehdotukset olemme ehdottaneet vuonna 2020 jälkeen. Kohesiopolitiikka niiden myötä menee uuteen ohjelmointikauteen nykyaikaisempana ja joustavampana politiikkana – sen tavoitteena on vastata niihin haasteisiin, joita alueilla, kaupungilla ja paikallisyhteisöllä on. Haluamme, että tämä politiikka on rakentavassa Eurooppaa, joka ottaa yhteyttä kansalaisiin alueisiin, joka antaa kansalaisille valtaa ja suojaa heitä. Ajoitus on äärimmäisen tärkeää tämän lainsäädäntöpaketin suhdella ja ilahtuneena voi huomata, että Euroopan parlamentti on vienyt nopeasti eteenpäin tätä ehdotusarviotaan, kun keskustelut ovat edenneet. Ja näin vetoankin kaikkiin toimielimiin, varsinkin neuvostoon, että se varmistaa sen, että pysymme tässä täydentävyydessä ja yksinkertaistamisessa. Toivon, että seuraavan kuukausien aikana voimme yhteislainsäätäjien kanssa jatkaa tätä työtä. Kiitoksia kaikille, kiitoksia tuestanne. Olette tiukkoja, mutta rakentavia ja todella arvostan sitä koska te luotte yhdessä meidän kanssamme tehokkaamman kohesiopolitiikan, politiikan, joka tarjoaa lisäarvoa, joka tarjoaa tuloksia Euroopalle, Euroopan kansalaisille. Ja nyt tietysti vastaan mielelläni kysymyksiinne. Kiitoksia. Vielen Dank. Das Wort erhält... Kiitoksia. Seuraavaksi esittelijä saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Haluaisin ensin kiittää herra Murphyä esityksestä. Totta kai tämä on myös ollut tilintarkastustuomioistuimelle vaikea vuosi siinä mielessä, että ei on ollut paljon uusia toimenpiteitä, joita pitää panna täytäntöön. Täällä oli myös erilaisia valvontatoimia, joita on luotu. ja tietenkin pitää tarkastaa myöskin komission tekemiä tarkastuksia, joten kiitokset tästä. Ja kiitos myöskin komission jäsen Kretulle hyvästä yhteistyöstä. Me olemme aina tehneet hyvää yhteistyötä. Ja pyytäisinkin, että voitte aina tulla kertomaan tälle teidän asioistanne, koska voimme ottaa ne sitten huomioon taas vaikka vuonna 2019 suunnitelmissa – koska 2018 on tärkeä ajankohta. Meillä on hyvin monimutkainen neuvottelu sykli menossa loppuun ja Brexit tietenkin painaa päälle. Sekin vaikuttaa Eurooppaan. Ja kaikki tämä, mitä tällä hetkellä tapahtuu, niin ne aiheuttavat muutoksia myös tuleviin ohjelmiin. Joten voin olla vain tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin totesi täällä, että virhetaso on laskenut, sehän on parannusta. ja tekin hyvää, että tämä on myöskin tunnustettu. Me olemme tehneet monta vuotta työtä tämän eteen ja aina pyrkineet uudestaan luomaan erilaisia yhteistyön muotoja, jotta todellakin sitten kaikki tämän ketjun jäsenet voivat toimia parhaalla mahdollisella tavalla. Kyseessä ovat myöskin ne rakennerahastot aina, nämä loppukäyttäjiin saakka koko ketjun sisällä. Ja tämä on johtanut huomattaviin parannuksiin. Ja tässä yhteydessä meidän pitää myöskin todeta seuraavanlainen asia – ja tämä oikeastaan juontaa alkunsa siitä, että meillä on ollut enemmistö takanamme tässä. Niin se on johtanut siihen, että tilintarkastustuomioistuin on myöskin nähnyt sen, että kun hallinnoidaan meidän yhteisiä task forceja ja muita, niin näissäkin pyritään vähentämään virhetasoa. Eli paikallisviranomaiset, tukien vastaanottajat, kaikki tekevät yhteistyötä saadakseen hyviä tuloksia aikaiseksi. No totta kai meillä on jatkossakin ongelmia. tämä on vaikeaa toimia näin vaikealla kentällä virheettömästi. Mutta totta kai voimme todeta tässä vaiheessa, että olemme parantaneet jo tilannetta ja ollaan menty aina enemmän suoran hallinnoinnin suuntaan. Ja tämä tulee myöskin tuomaan tulevaisuudessa lisää hyötyjä. Sitten vielä tilintarkastus tuomioistuminen. ja me tiedämme kaikki, että tämä on nyt ylimeno vuosi, kun pyritään päättämään kaikki ohjelmat. Nyt pyritään lopettamaan ne ja pitää myöskin sitten samalla tunnistaa se, että onko rahat käytetty oikealla tavalla vai ei. Mutta meillä on nämä ohjelmat vuodesta 2014 vuoteen 2020 saakka. Nyt tällä hetkellä on vuodessa 2018 menossa, ja tehän totesitte itsekin täällä, että suuri osa näistä ohjelmista jopa pantu täytäntöön. Mutta tilintarkastus tuomioistuin mainitsi myöskin tiettyjä ongelmia, ongelmia, jotka liittyvät koko unioniin, mutta myöskin rakennerahastoihin – Tietyissä maissa on ollut paljon viivästyksiä ohjelmien osalta kansallisella tasolla. On kestänyt kauan ennen kuin saatu ohjelmat liikkeelle. Ja sitten on nähty, että tämä N plus 3 joustavuus on johtanut siihen, että viranomaiset ovat joutuneet vaikeuksiin, kun he ovat maksaneet varoja, joita maksettiin silloin kriisien yhteydessä. Ehkä voisi tähän liittyen vastata seuraavaan kysymykseen. Täällähän on paljon tehty ja paljon ratkaisuehdotuksiakin annettu. Mutta miten nyt on ne miinus kolme ja miinus kakkosen suhteen, joita täällä on mainittu ja joilla pyritään sitten katsomaan sitä, että miksi joka paikassa kaikkia varoja ei pysty käyttämään hyödykseen. Johtuuko siitä, että tekninen tuki ei auta vai, vai onko yhteisrahoitusongelmista kyse? Kuten tilintarkastustuomioistuin tämän aikaisemmin mainitsi tämän täällä. Mutta on täällä varmaan muitakin syitä olemassa. Ja meidän pitää katsoa näitä syitä tarkemmin ja analysoida niitä Miksi on syntynyt näin pitkiä viivästymisiä? Sillä paikallisviranomaiset ovat usein pysty lähtemään liikkeelle toimissaan. Ja kaikki lykkääntyy. Ja tässä meidän pitää tehdä jotain. Meillä on suuri työmaa edessämme, jotta saamme nämä toimet onnistuneesti läpivietyä. Meidän pitää syventää tätä toimintaa jos asiat aina hidastuvat, niin sitten lopuksi meillä on edessämme suuri ongelma. Tällöin monet maksut, joihin on sitouduttu, niin ne kasvavat suuriin summiin ja sitten meillä lopussa, sitten syklin lopussa meillä on ongelmia saada ne viettyä ne päätökseen. Neuvottelut aina vaikeutuvat siinä vaiheessa, kun nämä, nämä maksut ovat sitten kasvaneet niin suuriksi, että niitä enää voidaan tehdä. Eli tässä on asioita, joita pitää todellakin tarkastella. Ja sitten vielä eräs toinen asia, nämä virhetasot. Kuten todettiin, niitä on pystytty parantamaan ja komissiokin tämän totesi ja myöskin tilintarkastustuomioistuin mainitsi tämän. Mutta pitäisikö nyt tehdä tällainen tilannekatsaus asiassa ja katsoa, että mitä elementtejä elementtejä tässä oikein nyt on mukana ja missä nämä varsinaiset virhetasot oikein sitten loppujen lopuksi syntyvät. Koska meillähän on tilanne se, että meillä on paljon viivästymisiä ja sitten saamme kaikki nämä pääosastojen, pääjohtajien raportit, myöskin erilaista sisäisistä tarkastuksista tulee raportteja, sitten meillä on jäsenvaltioidenkin raportteja, ja tämä kaikki johtaa siihen, että loppujen lopuksi virhetasot vain kasvavat. Joten tähän meidän pitäisi jollain tapaa kyllä puuttua. Meidän pitäisi pyrkiä siihen, että yhteisön talousarvio on dynaaminen, mutta samalla pitää myöskin herättää luottamusta kansalaisten osalta ja osoittaa heille, että me pystymme toimimaan – ja käytämme oikein talousarviovarat. Ja sitten vielä lopuksi eräs teema, jonka halusin mainita, mainita täällä. Olen samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa siitä, että kohesiotulokset ovat hyviä, hyvin myönteisiä, tämä pitää tunnustaa. Mutta täältä puuttuu edelleenkin vielä luettavia indikaattoreita, joilla voitaisiin sitten mitata tätä paremmin. Tämän pitää Tämä pitää vielä kehittää. Uskon, että kollegoilla on vielä lisäkysymyksiä tähän liittyen. Komission jäsen, olkaa hyvä. Mulțumesc foarte mult, doamnă raportor, pentru aprecierile dumneavoastră, uh, atât față de curte. Kiitokset näistä myönteisistä palautteista suhteessa tilintarkastustuomioistuimen työhön ja komission työhön myöskin. Kuten sanoitte, meillä on monimuotoisia neuvotteluita meneillään monivuotisen rahoituskehyksen ja Brexitin myötä. Mutta mitä tulee näihin viiveisiin kentällä, meitä kaikkia huolestuttaa se asia, kuten sanoin, tämä valitsemisprosessi eh, eh, kohesiorahastossa ja aluekehitysrahastossa mentiin 69 prosentissa näissä valinnoissa. Se on kaksi kolmannesta kokonaissummasta eh, rahoitettuja projekteja. Valitettavasti vain 20 prosenttia ennakkorahoitus mukaan lukien on pystytty käyttämään tai on, on edunsaajat ilmoittaneet menoja. Me käymme jatkuvasti keskustelua jäsenvaltioiden kanssa, että tilanne kehittyisi parempaan suuntaan. Toimenpideohjelmat, joita pidetään riskaabeleina, niitä valvotaan erityisesti ja haluamme no, nopeuttaa sitä, että nämä rahat saataisiin käyttöön Komissio on tukenut kovasti kaikkia jäsenvaltioita erityisesti teknisen avun myötä, eh, näiden yhteensovittamistoimien myötä. Ja meillä on myös kentälle jalkautettu komission asiantuntijoita auttamaan, jotta voidaan tarjota sellaisia ratkaisuja, jotka joskus esimerkiksi täytäntöönpanojärjestelmää eh, jotenkin jumittavat ja siksi näitä viiveitä maksussa tulee ja näitä rahoja ei voida hyväksi käyttää. Mutta mielestäni ei pidä jättää hommaa sikseen. Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet tähän ohjelmaan, toimenpideohjelmaan. Ja haluaisin sanoa, että mitkä ovat ne motivaatio, mitkä ovat ne perustelut, mitkä ovat johtaneet siihen hitaampaan hyväksikäyttöasteeseen näille rahoille. Jäsenvaltioilla esimerkiksi on ollut hidastusta siinä, miten nämä toimivaltaiset viranomaiset nimetään ja miten näitä kumppanuuksia solmitaan. Meillähän on selkeät kriteerit tämän asian suhteen, mutta meidän täytyy myös saada riittävä varmistus siitä, että jäsenvaltioilla on kunnon järjestelmä toiminnassa näiden varojen hallinnointiin ja myös pitää ottaa huomioon nämä ehdollisuuskriteerit ja eksante-kriteerit ja monilla toimialoilla ja monissa jäsenvaltioissa näiden kanssa on ollut ongelmia myös tämä etupainoitteinen rahoitus on ollut mielestämme aika avokätistä ja N plus 3 sääntö sitoumusten automaattiseksi purkamiseksi on ollut käytössä. Eli N plus 3 ja tämä sitoumusten purkaminen eivät ole auttaneet riittävästi siihen, että näitä rahoja oltaisiin voitu tehokkaasti käyttää ja näin jäsenvaltiot olisivat voineet maksupyyntöjä esittää komissiolle. Jäsenvaltioiden kansallisviranomaiset ovat olleet huolissaan tilanteesta, koska joskus on myös keskeyttämisen vaara rahoituksen suhteen, jos ne eivät ponnistele riittävästi esimerkiksi kaikkien välttämättömän tarkastusten tekemiseksi näiden maksujen suhteen. Yksi syy näille viivästyksille on myös se, että lainsäädäntö on hyväksytty aika myöhässä. Ohjelmatyö oli jo pitkällä, mutta sitten edellisen ohjelman päättäminen ja uuden ohjelmakauden liikkeelle laittaminen on ollut hidasta, mutta komissio pyrkii siihen, että vuonna 2020 yksinkertaistetaan sääntöjä radikaalista ja siirty, radikaalisti ja siirtymä on kahden eh, budjettikauden ja kahden ohjelmakauden välillä näin saumattomampi. Se on yhteinen ponnistus. Meidän täytyy kaikkien eh, ryhtyä siihen yhdessä, jotta voimme nopeuttaa täytäntöönpanoa sitten kansallisesti. Tärkeää on näyttää jäsenvaltioille, että tämä kohesiopolitiikka tuo tuloksia, konkreettisia tuloksia ja hyötyjä. Ja tietenkin joskus tarvitaan vähän pidempään mm, enemmän aikaa, että nähdään joidenkin ohjelmien tuloksellisuus. Ja se voi vaatia useamminkin ohjelmakauden ja tulokset näkyvät vasta vuosien päästä. Mutta kokonaisuudessaan mielestäni me teemme hyvää yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa, jotta löydetään se paras mahdollinen tasapaino yhtäältä sääntelykehyksen yksinkertaistaminen ja toisaalta, että voidaan taata tehokas tarkastustoimi niin, että Euroopan veronmaksajien rahat käytetään heidän etujensa mukaisesti ja optimoiden niiden vaikuttavuus ihmisten joka päivästä elämässä. Kiitos. Ja, danke, dann Kiitoksia, paha pelkään. Minä ensimmäinen varjo esittelijä sitten tässä vuorossa. Voin jatkaa tästä. Pari asiaa voisin todeta. Periaatteessa meidän politiikan myönteinen no arviointi, no ei ole ihan, ihan sama, tässä samaa mieltä tästä näin, voi ehkä saada vielä tähän vähän tukeakin. Nimittäin että se, että kaikki tavoitteet eivät ole saavutettu, sehän on asia. Ja toinen asia sitten, miten, miten te saavutaan kohesipolitiikalla, tämä on toinen asia, mitä pitää katsoa. Ja tietenkin, kun näin paljon rahaa jaetaan jäsenvaltioille, niin tämähän on valtava summa. Kyllä tältä vaikutusta on, se olisi kauhean, siis olisi mitään vaikutusta, mutta kysymys onkin, eikö pitäisi pystyä tekemään paremmin? Eikö jäsenvaltioiden pitäisi pystyä myöskin ponnistamaan enemmän, aina kun on kasvu, aina ja pyritään aina vähentämään alueiden välisiä eroja ja niin poispäin. Pitää tietenkin todeta, että oikeastaan erot ovat kasvaneet eikä pienentyneet. Koska raha on vain osa asiaa, osa vaikutusta. Ja jos jäsenvaltiot itse eivät tue tätä rahoitusta, jota Brysselistä saadaan kansallisin toimin, niin näistä tukevista toimista haluaisinkin juuri puhua, niin miten pitkällä nyt ollaan tässä siitä, että liittää tämä, tämä rahat, kasvu ja työllisyys ja talouden kehitys. Miten pitkälle tässä ollaan menossa, menossa? Rova komission jäsen, voitte ehkä vastata tähän näin. Voitte sitten puhua vaikka eri, eri jäsenvaltioista, tietenkin elämme siitä myöskin, että vertaillaan niitä. Ja sitten toinen asia, tämä huolestuttavaa on se, että tämä ei pelkästään lyhyesti alka, hitaasti ala, vaan myöskin, myöskin hitaasti jatkuu. Me, me olemme aina kauempana siitä, että alueellinen yhtenäisyys luotaisiin. Kun totesit, että teillä on 70 pakettia, 2,5 miljardia euroa 2017 tarkastettuna, tämä ei ole mitään. Eikä me olemme kauempana kuin koskaan aikaisemmin. Ja kysymys onkin, että mitä riskejä tästä hitaasta täytäntöönpanosta syntyy. Tästäkin meidän pitäisi keskustella. Riskit ja työpano ei ole pelkästään siinä, että projektit hidastuvat, vaan myöskin politiikka itsessään menettää uskottavuutensa. Sitten Financial Engineering Instruments, tästäkin pitäisi puhua ehkä. Me olemme tämän hetkessä rahoituskehyksessä moninkertaistaneet ne mutta tilintarkastustuomioistuin totesi kuitenkin, että alle 10 prosenttia näistä varoista saavutti edunsaajat. Ja tässä on todellakin ongelma. Eli komission jäsen, mitä teitte tällä asialle? Tämä oli minun kolmas kysymys. Niistä neljäs kysymys. Tämä koskee paria huolestuttavaa asiaa, nimittäin eturistiriitoja. Talousarvon valvinnossa ja myöskin kiitos myöskin alueen toimijoille, jotka tekevät meidän kanssa yhteistyötä näissä etukonflikteissa, niin toimijoiden rikkaat ihmiset, joilla on yrityksiä, jotka ovat samalla myöskin politiikassa toiminnassa, näiden eturistiriidat nähdään toisaalta. Ja joissain jäsenvaltioissa jopa pelkästään ystävällismieliset yritykset saavat eurooppalaista rahoitusta. Ja tavallaan, tavalla eurooppalaista rahoitusta käyttää kilpailun tuhoamiseksi. Niin puhun kyllä Unkarista kyllä, totta aikaisemmin puhuin ehkä vähän Tsekistäkin. Eikä nämä asiat, joita nähdään monissa jäsenvaltioissa, nämä eurooppalaiset rahat houkuttelevat tavallaan tekemään niillä virheitä. Eli mitä olette tehdä tämän suhteen? Ja tämä 45. kysymys, että hallinnoinnin luotettavuus. Oikeastaan tiedostustuomioistuimen raportissa tämä epäilys nähdään, nähdään kokonaan siellä punaisena viivana, että kaikkia parannusaskelia pitää aina sitten koko ajan miettiä, että voiko tähän todellakin luottaa. En sitä takia epäilevä ihminen, vaan, vaan kaikki nämä viittaukset olemme saaneet kuulla, että nämä eturistiriidat, joita hallintoviranomaisella on itsellään, niin tämä ovat ongelma. Eli eturistiriidat ovat järjestelmän virhe sinänsä. Mitä te teette tämän suhteen? Ei, ette tarvitse, ei tämän kertoa sitä valvontajärjestelmästä, se minä tunnen kyllä. Mutta meillä on niin monia muita ongelmia hallintotasolla ja tilintarkastusketjussa. Ja kysymys onkin, että olisiko aluepääosastossa ehkä parempi katsoa katsoa tiettyjä asioita tarkasti eikä pelkästään vain järjestelmällisesti. Ja sitten edustaja Lapa Joja seuraavaksi, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvä komissaari, kiitoksia tästä tehdystä työstä. Täytyy kyllä todeta, että teidän vastauksenne ovat kovin yksityiskohtaisia ja komissio yhä paremmin vastaa kirjallisiin kysymyksiin. Joskus tarvitaan tietysti seurantakysymyksiä, koska kirjalliset vastaukset ovat hyvin tarkkoja. Kiitoksia siitä kovasti. Haluaisin kiittää tästä yksinkertaistamisponnistuksesta, koska kuten tiedätte, tämä on meille tärkeä prioriteetti. Ja yksinkertaistamiskysymykset löytyvät eivät pelkästään monivuotista rahoituskehyksestä tällä hetkellä, vaan myös tulevasta. Ja yksinkertaistamisen kanssa käsi kädessä käyvät nämä alhaisemmat virhetasot. Olemme siis oppineet jotain. Esittäisin tällaisen ehkä hieman filosofisen kysymyksen siitä, että haluaisin pohtia teidän kanssanne siitä, millä tavalla tätä voidaan hyödyntää tulevaisuuden varalle. Ja haluaisin tietää, mitkä tuleva yksinkertaistaminen olisi ja tämän päällekkäisyyden vähentäminen, ylisääntelyn vähentäminen jäsenvaltioissa. Onko meillä mahdollisuutta yksinkertaistaa ja vähentää ylisääntelyä osana ehdollistamista. Se olisi mielestäni hyvä ratkaisu. Annetuissa vastauksissa, jotka liittyivät näihin ennustettuihin saavutuksiin, sanoitte, että annetut tiedot pohjaavat yksittäisten hankkeiden tietoihin, joita valittu rahoitukseen. Koska saadaan nähdä jatkuvasti muutoksia näissä hankkeissa eri syistä, kuten esimerkiksi muutokset rahoituksessa ja tuloksissa, joita on saatu aikaiseksi. Haluaisin tietää, millä tavalla komissio arvioi näitä jäsenvaltioiden indikaattoreita ja tavoiteennusteita. Onko komission puolelta tässä suhteessa jonkunnäköinen valvonta, että katsotaan mitä jäsenvaltiot ilmoittavat? Se on mielestäni myös tärkeää. Kiitoksia. Ja edustaja Stas, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Aivan kuten Martinakin, minäkin haluaisin kiittää teitä ja teidän yksikköänne tästä erittäin yksityiskohtaisesta vastauksesta, jonka, joka on meille erityisen hyödyllinen. Tehän tiedätte, että aion esittää teille kysymyksiä samoista, joita asioihin, joita edustaja Gresslekin täällä otti esille, mahdollisuudesta siitä, että eurooppalaisten suurten rahasummien maksaminen esimerkiksi Tsekin pääministeri Babic on tässä kyseessä. Esitimme tästä kysymyksen ja täytyy kyllä todeta, että aion sanoa tämän vähän suoremmin kuin edustaja Gressle. Minusta koko tämä asia tuntuu vähän epämukavalta. Jos katsotaan hiukan tuota, mennyttä, niin Mehän valiokuntajana esittelimme, jos, esittelimme syyskuun puolesta välistä lähtien näitä kysymyksiä. Kysyimme asiasta komissaari Oettingeriltä. Hän totesi tuolloin, että kyllä me suhtaudumme tähän todella vakavasti. Transparency International Tsekissä on tämän valituksen esittänyt ja me aiomme käynnistää yhteistutkimuksen tästä asiasta eri pääosastojen Agri, Regi, Empl, välillä. Ja se tietysti on hyvä, mutta sitten lokakuun lopussa komissari Hogan kävi paikalla, eh, vai oliko se nyt Strasbourgissa, ja komissari Hogan vahvisti, että tällainen yhteinen tutkimus on käynnissä näiden neljän pääosaston välillä. Ja nyt sitten saan tässä, hyvä komissaari, nähdä teidän vastauksestanne kysymykseen 35. Että näin ei puhuta suinkaan mistään yhteisestä tutkimuksesta, vaan että nyt on äh, nähty, että Tsekin Transparency International on esittänyt valituksen ja esittänyt myös kysymyksen komissiolle mahdollisesta eturistiriidasta ja teidän vastauksenne seurailee tätä ihan tavallista prosessia, joka koskee muodollisten valitusten esittämistä. Näin luen teidän vastauksestanne kysymykseen 35. Olen kyllä yllättynyt siitä, että tässä käytetään ihan samaa sanamuotoa kuin mitä saatiin silloin, kun Selmayerin tapausta käsiteltiin. Hänethän me tapaamme huomenna täällä. Täytyy kyllä todeta, että olen ynnättynyt ja tämä on epämukavaa. Eihän tämä nyt mikään tavallinen asia ole Kysymys on mahdollisesta e-, eturistiriidasta pääministerin ja yrityksen välillä, joka saa useita miljoonia tukea Euroopan unionista. Jos tämä näin on, niin silloinhan se on varahoitoasetuksen kanssa ristiriidassa. Tehän toteatte myös tässä teidän vastauksessanne ja onnittelen teitä siitä ja teidän yksikköönne. Teillä on dokumentit tästä, kun puhutaan kokonaisdokumentoinnista luotan siihen, että tämä on hoidettu kunnolla. Olemme nyt katsoneet tätä tilannetta, jotta saisimme paremman katsauksen tähän koko asiaan, mutta viittaatte tässä vastauksessanne siihen, että itse jäsenvaltio on se, joka on ensisijassa vastuussa tämän politiikan täytäntöönpanosta ja valvontajärjestelmistä ja siitä, että valvotaan sitä, että ohjelma täytäntöönpanan oikealla tavalla tämän järjestelmän osana. Mutta nyt jos tällainen valitus esitetään, niin jäsenvaltio sitten katsoo, että tapahtuuko, tapahtuuko se oikealla tavalla. Ja tuota jäsenvaltiota johtaa se mies, jota epäillään nimenomaan siitä, että hänellä on eturistiriita tässä suhteessa kyseessä. Minusta tällainen tutkimus ei kyllä ole millään muotoa normaali. Ja tästä syystä, hyvä komissaari, kysyisin, että jos tällainen tutkimus tehdään, niin kyllä se pitää sitten tehdä yhteistyössä ja koordinoidusti. Ei ihan vaan niin kuin mikä hyvänsä valitus tässä on kysymys paljon paljon isommasta asiasta. Sanotte myös, että ja tässä näkyy tämä, selmaari tämä liittyy Selmaiden vastaukseen, että parlamentille ilmoitetaan oikea-aikaisesti sitten siitä tästä lopullisesta tuloksesta tästä tutkimuksesta. Kiitos vain. Mutta haluaisin tietää, että kerrotte meiltä tämän tutkimuksen eri vaiheista aina kun jotain tapahtuu jos jonkunnäköinen päätös tehdään, että me voimme sitten vaikka suljettuun oviin, niin saamme tietää tästä asiasta. Viime kahden kuuden kuukauden ajan ei ole ollut kysymys pelkästään siitä, että Babishilla on tässä eturistiriita, vaan yhä enemmän on kysymys myös siitä, että tällainen eturistiriita löytyy toisessa kysymyksessä. Tuoman, joka on Tsekin maatalousministeri. Tunnetteko tätä asiaa? Tutkitaanko sitä? Oletteko valmiita ja onko teidän yksikkönne valmis tutkimaan näitä valituksia vai oletteko jo käynnistäneet tutkimuksen tässä asiasta siitä, että onko tällainen mahdollinen eturistiriita tuomannilla olemassa? Ja sitten vielä viimeinen kohta. Minusta tuntuu vähän siitä, että tässä on kysymys vähän isommasta. Ja nyt on oikea aika ottaa tässä mukaan Olaf-virasto, petoksen torjuntavirasto EUsta. sta ja kysymys onkin jo teille, että onko teillä yhteyksiä Olafin vai onko tässä kaikki jätetty vielä ihan oma onnensa nojaan? Tässä olivat minun kysymykseni. Kiitoksia puheenjohtaja. Danke. Ich würde Ihnen das Wort geben, weil wir noch, haben noch drei weitere. Voin antaa puheenvuoro teille nyt, mutta meillä on vielä kolme muuta puheenvuoroa tämän jälkeen, mutta olkaa hyvä, voit vastata nyt tässä vaiheessa. Mulțumesc foarte mult pentru că s-au acumulat multe întrebări. Paljon kiitoksia. Paljon kysymyksiä. Ensinnäkin kiitos puheenjohtaja. Teidän valiokuntanne ja teidän tiukassa puheenjohtajuudessa olette olleet hyvin tarkkaavaisia. Tietenkin nämä ovat yhteisiä tavoitteitamme. Ne ovat aina olleet yhteisiä. Mitä tulee suorituskykyyn ja tämä ohjelmointi vuoteen 2020. Meillähän on nyt paljon edistyneempi järjestelmä kuin edellisellä ohjelmatyökaudella. Ja sanoisin jopa, että kysymys on järjestelmästä, joka on ehkä suorituskykyisin, mikä meillä on hallinto- ja tarkistus, äh, tarkastustoimessa, kun katsotaan yhteisen budjetista ja sen valtioihin meneviä varoja. Sanoitte aivan oikein, että joskus huolenaiheita nousee esille sen suhteen, miten voidaan luottaa kansallisten viranomaisten hallinnointikykyyn ja tarkastuskykyyn. Ja siksi mm, alueasioiden pääosasto keskittyykin aivan erityisesti tiettyihin elementteihin. Haluamme varmentaa Ovatko ne tiedot, joita me saamme jäsenvaltiolta oikeita, sääntöjen mukaisia ja voimmeko pohjata työmme näille tiedoille, saaduille tiedoille jäsenvaltioista? Asetuksessa on jokaisessa ohjelmassa ihan äm, johdonmukainen äh, intervention, interventiotoimi, ja vuodelle 2019 ehdotamme yksityiskohtaista tulosten analysointia niin kutsutussa tulosanalyysissä. Tämän avulla voimme analysoida kaikkien tavoitealueiden toimenpideohjelmat. Ja mielestäni meidän ei pidä antaa periksi tehdä myönnytyksiä näissä äh, kunnianhimoisissa tavoitteissa, joita toimintaohjelmille on asetettu. Meidän pitää myös ostaa viestiä siitä, mitä me teemme. Kuten tiedätte, me pohjaamme työmme jäsenvaltioiden toimittamille tiedoille ja olen tyytyväinen, että että tilintarkastustuomioistuin on antanut vihreää valoa näiden tietojen luotettavuudelle. Tietenkin on löydetty hallinnointi- ja valvontajärjestelmissä jäsenvaltioissa merkittäviä heikkouksia, ja se voi johtaa, niin kuin asetuskin määrää, maksujen keskeyttämiseen tai ainakin niiden lykkäämiseen. Kansalliset viranomaiset kiinnittävät huomiota 2007-2014 ohjelmakaudella enemmän tietojen siirtämismenettelyyn, koska ne tietävät, että rahoituskorjaukset uhkaavat siellä nurkan takana, jos tiedot eivät ole säännönmukaisia varmennettaessa. Kuitenkin tämä on todellinen ongelmavyyhti, jonka te olette ottaneet esille. Ja tämähän liittyy myös siihen ongelmaan luotettavuudesta kansallisten viranomaisten luotettavuudesta. Se on minulle keskeinen asia. Meidän pitää voida luottaa kansallisiin viranomaisiin, jotta voidaan varmistaa niiden riippumattomuus. Ja kansalaisten pitää myös saada vakuutus siitä, että Euroopan varoja käytetään heidän oman arkipäivänsä parantamiseen loppujen lopuksi. Ja siksi yhdessä tilintarkastustuomioistuimen kanssa me pyrimme täytäntöön panemaan tätä yhden tarkastuksen periaatetta, single audit-periaatetta, mutta tietenkin työmme täydentävät toisiaan. Meidän täytyy voida luottaa myös kansallisten tarkastusviranomaisten työhön, mutta samalla me kohdennamme resurssejamme, jotka valitettavasti ovat rajalliset, kohdennamme niitä tarkistamaan kansallisia viranomaisia, jotta voidaan tunnistaa siellä piilevät riskitekijät ja heikkoudet ennen kuin voimme tarkastusviranomaiseen luottaa. Meidän täytyy saada kaikki takeet siitä, että heidän työnsä on laadukasta ja luotettavaa ja meidän on omat metodologiamme ja menettelytapamme. Ja sitten erikseen vielä on nämä kentällä tapahtuvat, paikan päällä tapahtuvat tarkastukset, jotta voimme nähdä, miten tehdyt tarkastukset vastaavat todellisuutta, jotta voimme luottaa näihin viranomaisiin. Sen jälkeenkin me seuraamme heidän työtään. Edellisellä ohjelmatyökaudella, kuten tiedätte, komissio on suorittanut yli 330 tarkastusta kansallisiin viranomaisiin. Ja teemme tätä työtä siis ahkerasti, mutta emme voi jäädä vain tyytyväisinä odottelemaan jatkoa, vaan me edelleenkin kartoitamme, missä niitä heikkoja pisteitä on ja meidän täytyy voida saada luotettavia tietoja tarkastusviranomaisten työstä. Meillä ei ole ollut nyt riittävästi näitä tarkastuksia ottaen huomioon ohjelmien suuri määrä. 58 tarkastusta on ohjelmoitu, 19 paikan päällä tapahtuvaa äh, tarkastusta, missä hallinnointiviranomaisia tarkastetaan, etsitään näitä riskejä juuri. Ja ensi vuonna sitten mm, vuosikertomuksessa raportoidaan näistä tarkastuksista, onko esimerkiksi virhemarginaali, äh, jonka jäsenvaltio ilmoittaa äh, vastannut todellisuutta ja voidaanko varmistaa, että mitään erityisiä vaaratekijöitä tai riskejä ei ole löytynyt. Edelleen me tuemme kansallisia tarkastusviranomaisia, jotta kaikki, valvomme, että kaikki toimivat samojen normien ja sääntöjen mukaan, koska jossain maissa olemme huomanneet, että siellä hallinto- ja tarkastusviranomaiset eivät ole olleet Euroopan normien tasolla. Olemme tarjonneet tukea näille viranomaisille, tarkastusviranomaisille ja hallintoviranomaisille liittyen otosten tekoon, metodologiaan, eri toimialoihin liittyviin tarkastuksiin, rahoitusinstrumentteihin liittyviin tarkastuksiin, aivan kuten itsekin mainitsitte – mitä tulee rahoitusinstrumentteihin, muuten valitettavasti meillä on ollut ohjelma, jossa on ollut isoja virhemerginaaleja. Mutta jos tämä ohjelma jätettäisiin pois, niin itse asiassa olennaisuusraja, tämä kahden prosentin olennaisuusraja ei ole ylittänyt. Mutta meillä oli tällainen yksi ohjelma, jossa oli tällainen väliaikainen häiriö liittyen juuri rahoitusinstrumentteihin. Ja itse asiassa tässä kyseisessä jäsenvaltiossa tarkastusviranomainen ei ollut toimivaltainen tarkastamaan rahoituslaitosta, jossa tämä rahoitusinstrumentti oli käytössä, ja tilintarkastustuomioistuin on tunnistanut tämän nämä ongelmat ja ongelmat on saatu ratkaisua, mut, ratkaistua, mutta äh, virhemarginaali jäi kuitenkin korkealle. Niin, tässä yhteydessä mm, ei voi äh, yleisesti kritisoida kaikkea Meillä on ollut yhdessä ainoassa maassa tämä yksi ainokainen tapaus, jossa virheet ovat olleet erityisen vakavia. Muilta osin mielestämme rahoitusinstrumenttien toimeenpano finanssipolitiikassa ja budjettipolitiikassa, kun otetaan huomioon, mikä niiden vaikutus on meidän ohjelmien täytäntöönpanon parantamiseen, on ollut merkittävä. Esimerkiksi valinta taso rahoitusinstrumenteissa on 64 prosenttia. Se on aika lähellä sitä valintaprosenttia aluekehitysrahastossa ja kohesiorahastossa, missä tämä valittujen hankkeiden määrä on 69 prosenttia. Täytäntöönpanno rahoitusinstrumenteissa on ollut mielestäni kannustavaa ja eurooppalainen investointisuunnitelma. Tämä on ollut sen mukaista. Nythän meillä on 25 prosentin raja rahoitusinstrumenttien käytölle ja se velvoittaa jäsenvaltiot maksamaan yrityksille nämä 25 prosenttia ennen kuin tämä toinen rahoitusosuus sitten voidaan maksaa ensimmäistä kertaa rahoitusinstrumentti voi olla näin päälähde virheille jossain ohjelmassa. Mehän aloitimme valtion tuki määräyksistä. Nehän olivat niitä virheiden alkupisteitä ja mielestäni virheet on siellä saatu pienenemään. Ja nyt suuremmat ongelmat liittyvät juuri niihin ohjelmiin, rahoitusinstrumentteihin, jotka mainitsin. Ja toinen virheiden lähe, lähde on nimenomaan tämä, miten näitä rahoja pystytään käyttämään. Hallinnon suhteen tiedätte varmasti hyvin, että minä en halua osoitella sormella syyllisiä. Kun virheitä tapahtuu, niin tapahtuu kaikissa jäsenvaltioissa ja mielestäni ei tässä voi osoittaa itään, länteen, pohjoiseen tai etelään, vaan todeta, että on tiettyjä tapauksia, valitettavia sellaisia. Ja näin vastaan puheenjohtaja Stassille myös Tsekin tasavallassa. Tämähän ei koske meidän varojamme. Nämä eivät koske aluekehitys tai kohesiorahoja nämä ongelmat. Tsekin viranomaiset ovat vetäneet pois hankkeen, missä meidän rahojamme on käytetty. Eli loppumaksupyyntö on vedetty pois. Ja te halusitte tietää, olemme olleet yhteydessä Olafiin, olemme säännöllisessä yhteydessä petosten torjuntavirastoon ja aina kun meillä on jotain epäilyksiä vääräkäytöstä, niin olemme yhteydessä Olafiin. Eli toimenpideohjelmassa, missä oli aluekehitysrahasto mukana, itse asiassa Tsekin hallitus on halunnut vetää pois tämän rahoituspyynnön ja tämä ohjelma on päätetty. Mitä tulee agroferiin, tästäkin puhuimme Tsekin parlamentin kanssa. Ja yhdenmukaisesti rahoitusasetuksen kanssa – kansallisten viranomaisten vastuulla on ryhtyä toimenpiteisiin, joilla ähm, vältetään mahdolliset turistiriidat, joita voi ilmetä. Ja tätä pitää soveltaa kaikkiin henkilöihin, myöskin kansallisiin viranomaisiin kaikilla tasoilla, kun kyseessä on budjettivarojen käyttö. Mitä tulee sitten jaettuun hallintoon, se on sataprosenttisesti jäsenvaltion vastuulla, mutta kuten sanoitte oikein hyvin, me olemme aina pyytäneet lisätietoja näistä tilanteista. Ja olemme sitten voineet arvioida tilannetta. Olemme keskustelleet Transparency Internationalin kanssa Tsekissä liittyen eturistiriitoihin Tämä koskee nimenomaan Agrofer-konsernia ja tiedot, joita Tsekin viranomaiset olivat saaneet komission pyynnöstä, vahvistavat, että suuri määrä yrityksiä, jotka ovat yhteydessä Agroferiin ja saaneet tukea, jonka maksaminen on nyt keskeytetty, kuten sanoit kuten sanottua, siis meidän rahojemme maksaminen on keskeytetty. Mitä tulee aluekehitysrahastoon, ehkä herra Hogan ja ehkä huominen komission edustaja voivat vielä antaa viimeisimpiä tietoja äh, tilanteen käänteistä, koska kuten sanottu, tämä ei koske nyt juuri meidän rahastojamme, eli aluekehitysrahastoa ja kohesiorahastoa. Sitten täällä mainittiin myös Unkarin tapaus. Unkarin osalta esititte huolenaiheita liittyen siihen, miten tiettyjä sopimuksia on tehty Komission osastot ovat viime vuonna ja tänä vuonna todenneet, että Unkarin tapauksessa me noudatamme, me seuraamme läheisesti tilannetta ja sitä syntyykö tällaisia eturistiriitoja ja miten se vaikuttaa kohesiopolitiikkaan. Ja nämä tapaukset on tehty tunnetuiksi myös Olafille. Tämänhetkisessä tilanteessa olemme pyytäneet Unkarin viranomaisilta lisätietoja aiheesta, yhteisrahoituksesta näissä julkisissa mm, urakkasopimuksissa. Ja me tietysti kannustamme jäsenvaltioita kannustamaan reilun kilpailuun, tasavertaiseen kilpailuun, kun kyseessä ovat julkiset markkinat. Äh, Unkarin viranomaiset ovat eri mieltä meidän toteamuksistamme ja sen vuoksi olemme aloittaneet uuden tutkinnan. Se koskee useampia jäsenvaltioita, mutta Unkari on yksi niistä. Mitä tulee tähän tällaiseen yhteen, yhtenäiseen julkishankintojen markkinaan – Eli että yksi iso yritys, julkinen yritys jossain maassa ottaa tällaisia isojen summien hankkeita ja tulokset pitäisi saada tästä tutkimuksesta vuoden loppuun mennessä ja komissio julkaisee tutkimuksen tulokset sitten. Joka tapauksessa kaikissa jäsenvaltioissa, myös Tsekissä, Unkarissa – on tiettyjä julkisiin markkinoihin liittyviä riskejä. Ja me kiinnitämme niihin aivan erityistä huomiota. Meillä on ennaltaehkäiseviä tarkastuksia muuten myöskin. Me vaadimme äh, ihan konkreettisia sopeutuksia äh, kansallisiin tarkastusjärjestelmiin ja menetelmiin ja myöskin Sitten liittyen näihin etumaksuihin. Rahoituskorjauksia on valitettavasti jouduttu tekemään. Unkari on ehkä yhden miljardin rahoituskorjauksen joutunut tekemään, se on suurin. Mutta riippumatta siitä, miten tilanne jossain jäsenvaltiossa kehittyy, me komissiossa haluamme varmistaa, että Euroopan budjettia ei haitata Eli me sovellamme sataprosenttista korjausta aina kun Olaf meiltä sitä vaatii, jos puhutaan tällaisista virheistä. Sitten kansallisten hallitusten pitää olla yhteydessä niihin yrityksiin saadakseen takaisin ne rahat sinne omaan kansalliseen budjettiinsa. En tiedä, vastasinko kaikkiin kysymyksiin, toivottavasti. Täällä on vielä lisä kysymyksiä. Meillä on vielä kolme kollegaa, joka on esittää kysymyksiä. Kollega Voss, olkaa hyvä. Děkuji za slovo, dobrý podvečer. Eh, vážená paní komisařko, já děkuji za odpovědi, které jste zaslala Evropskému parlamentu. Eh, Kiitoksia. Že jste před jednáním dnešní... Kiitoksia komission jäsen tästä vastauksesta, joka annoitte meille. Tehän olette julkaisseet tämmöisen eh, lestiotteen Tsekin tasavallasta, joka liittyy myöskin Transparency Internationalin valitukseen. Ja te olette tämän esittäneet että sillä tavalla, että tämä Babicin tilanne on nyt muuttunut ihan uuteen ulottuvuuteen. Ja on tietenkin tärkeää kuulla komission kanta tähän asiaan. Eturistiriidat ja myöskin varojen käyttö ja luonnon resurssien käyttö herra Papicin osalta tietenkin, joka on sitten myös samalla hallituksensa. Että on nyt niinkin outoa, että hänellä on tällaisia vaikeuksia, vaikka edellinen hallitus teki tiukat säännöt eturistiriitoihin liittyen. Ja etenkään veromaksajille se ei olisi hyvää, että suuri osa vaaroja menee tällaisiin tarkoitusperiin. Nämä eivät ole mitään aluevaroja, vaan, vaan maataloustukia. No miten tämä on aiottu tehdä tässä näin? Tarkoitan nyt, miten aiottu reagoida tähän Transparency Internationalin valitukseen? Lähiviikkoina vai lähikuukausina vai kuinka? Voisitteko ja se antaa kirjallisen vastauksen, että tiedätte tarkkailta? Niin, juuri tähän teemaan kello 12 huomenna meillä on maatalous pääosastoon kanssa keskustelu tästä aiheesta. Ja kollega Rehn, olkaa hyvä. Chair for allowing me... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. On tietysti selvää, että pääministeri Babishin eturistiriita mm, kysymys on erittäin tärkeä jäsenille. kyllä minun, hyvä komissaari, täytyy sanoa, että en oikein voi olla samaa mieltä siitä tulkinnasta, että eturistiriitajen ennaltaehkäisy on 100 prosenttia jäsenvaltioiden kontolla. Varahoitoasetus sanoo, että tämä velvoite sisältää kansallisviranomaiset, mutta ei pelkästään rajoitu niihin. Eli se soveltuu kaikkiin henkilöihin, jotka ovat mukana budjetin täytäntöönpanossa, tarkastuksessa tai valvonnassa. Minun tulkintani olisi sitten se, että näin tehtäisiin. Tietysti kun pirattipuolue ja Transparency International kääntyivät komission puolen tässä tapauksessa, niin näin tehtiin nimenomaisesti siksi, ettei odotettu liikaa apuja kansallisilta viranomaisilta ottaen huomioon, että henkilö, jota tutkitaan, on pääministeri. Ja kun otetaan huomioon Babishin mukanaolo näiden varojen valvojana, niin piraattipuolueen täytyy kääntyä Slovakian yritysrekisterin puolelle, jotta saisi riittävästi tietoa, koska tuota tietoa ei ollut saatavilla Tsekin viranomaisilta. Tästä syystä haluaisin kysyä erityisesti kokouksesta, joka minun tietojeni mukaan on pidetty Babishin kanssa 6.9. Ja se, että keskustelitteko tämän kokouksen jälkeen näistä kysymyksistä, keskustelitteko kohesiopolitiikan täytäntöönpanosta Tsekissä ja komission ehdotus tulevaksi kohesiopolitiikaksi. Ja kun otetaan huomioon, että komissiolla on velvoite artiklan 61 puitteissa varahoitoasetuksessa ennaltaehkäistä eturistiriitoja ja puuttua kaikkiin tilanteisiin, joita saatetaan sellaisena pitää, niin mitä toimenpiteitä olette tehneet Babishin kanssa näiden toimenpiteiden täyttämiseksi? Ja samalla kun otetaan huomioon, että piratipuolue on huomannut, että Babish on sekä edunsaaja että äh, näiden varojen omistaja. Minun tulkintani on, että Babish on se, joka nimenomaan on tämän Agrofair-yrityksen johdossa. Esimerkiksi pakollisten verotietojen ilmoitusvelvollisuuden mukaan. Oletteko samaa mieltä siinä vai onko mahdollisuutta siihen, että vaikka selkeästi viitataan siihen, että valvova henkilö sisältää sekä tämän hallinnoijan että edunsaajan. Olisiko mitään tapaa ajatella, ettei Babish olisikaan Agroferin johtaja? Javor seuraavana. Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt biztos. Kiitoksia, puheenjohtaja. Sokat beszéltünk az európai költségvetés kapcsán a no interpretation no. Nyt toimii. Olkaa hyvä. Jos ei muuten. No niin, toimii taas. Voitte toistaa, mitä sanoit äsken. Hyvä komission jäsen. On suuri kunnia aina toivottaa teidät tervetulleeksi ja varsinkin kun puhumme kohesiopolitiikasta ja EUn talousarviossa, voimme keskustella täällä yhdessä. Mitä tulee yleiseen talousarvioon, tästä olemme puhuneet aika yksityiskohtaisesti, kuinka voimme parhaiten puolustaa EUn taloudellisia etuja. Ja tässä yhteydessä on tärkeää myös tunnistaa, minkälaisia väärinkäytöksiä varojen käytön osalta on olemassa. Voin antaa tästä konkreettisen esimerkin Unkarista. Ja tämä osoittaa sen, että ei pelkästään riitä se, että löydetään nämä väärinkäytökset, vaan pitää myöskin panna täytäntöön seuraamukset tästä. Ilios Unkarissa, tämän niminen yritys, on oikeastaan yritys, joka on tietyn aikavälin puitteissa saanut 13,5 miljoonaa euroa EUn tarjouskilpailuista. Ja tämä yritys, joka oikeastaan liittyy pääministeriin, niin huomattiin, että joissain tapauksissa tässä on nähty väärinkäytöksiä – tietyn suuruisia ja tietyn aikaisia. Ja samalla nähtiin myöskin tiettyjä liitoksia päättäjien suuntaan. Ja tällä tavoin EUn taloudellisia etuja on haitattu. Sitten tästä alkoi neuvottelut, jotka on johtaneet siihen, että on annettu tämä asia eteenpäin Olafille, että on olemassa tiettyjä väärinkäytöksiä, mutta sitten taas todettiin sen jälkeen, että, että, että ei tästä pidä mitään seurauksia pidä antaa, koska nämä eivät ole mitenkään vakavia. Ja miten tässä yhteydessä EU nyt käyttäytyy ja sitten komissio, mitä askelia on nyt päätty ottaa seuraavaksi? kun Olaf on nähnyt tiettyjä väärinkäytöksiä, mutta Unkarin viranomaiset taas toisaalta sitten eivät toteuta näitä seuraamuksia, joita tähän kuuluisi oikeuden puitteissa. Miten komissio nyt toimia tässä, jotta nämä seuraamukset, nämä oikeudelliset toimet voidaan panna täytäntöön ja että EUn veromaksajien edut otetaan näin huomioon. Ja sitten vielä toinen kysymys tähän liittyen. Oikeastaan tämä kysymys voitaisiin ratkaista sillä tavoin, että nämä laskut otetaan vain pois näistä maksuista, EUlle pitää lähettää. Ja näinhän voidaan tietenkin toteuttaa, että pannaan heiltä nyt vastuuseen tästä. Ja haluankin nyt kuulla rehellisen vastauksen tähän. Kuinka kauan komissio sallii sen vielä, että lähetetään ras- laskuja, vaikka on todistettu jo, että on tehty korruptiota. Ja sitten loppujen taas todetaan, että ei mitään rikkomuksia ei tehty, näiden laskujen osalta. Minä uskon, että kansalaisten luottamus EUn suuntaan horjuu tässä. Ja tällä tavoin myöskään EUn taloudellisia etuja ei voida taata, koska korruptiotapauksia ei pystytä tutkimaan. Tämän syklin puitteissa vuoteen 2020 mennessä meidän pitäisi tutkia, että mitä me voimme tehdä näiden tapausten osalta, jos ei tiettyjä henkilöitä tästä seuraamukseen, eikä tästä tule myöskään mitään oikeudellisia seuraamuksia heille. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Minäkin haluaisin vielä toivottaa teille tervetulleeksi tänne, kuten muutkin kollegat. Yksi kommentti tähän vielä ja kysymys sitten vielä. Yksi kommenttiensi. Niin minun tietojeni mukaan, jos nyt olen asiasta oikein tietoinen, niin ei parlamentti eikä parlamentin valiokuntakaan ole oikeutettu tätä tutkimaan tätä asiaa, jossa, jossa Tsekin pääministeri on, on kyseessä. Sillä Tsekin tasavalta on maa, jossa tehdään vapaat vaalit, jossa Tsekin kansalaiset antavat äänensä ja se puolue, joka saa eniten ääniä, se voi nimetä sitten parlamenttierokkaan, joka valitaan parlamentissa. Minä uskon, että tämä varmaan kaikki on näin tapahtunut. Mutta kysymys onkin, että voiko komission jäsen todeta meille, että Onko komission mielestä hyvä, että vaikka herra Macron on Ranskan presidentti tai, tai Angela Merkel, pidetäänkö hän, hänestä paljon siellä vai ei omassa maassaan? minun tietääkseni mikään poliittinen suuntaus ei pitäisi tähän nyt kyllä kuitenkaan liittyä missään tapa mielessä komission suunnat. Ja nyt tuliko se varsinaiseen kysymykseeni? Asia voidaan nähdä niin, että Olaf on tehnyt tehtävänsä huonosti. Ja tämä johtaa myöskin siihen, että parlamentti ja komissio joutuvat huonoon tilanteeseen. Tässä on tiettyjä viitteitä siihen, että Olaf tekee huonoa työtä en tiedä, johtuuko tämä siitä, että tässä Olafia johtaa eräs entinen vasemmistopoliitikko, joka on jo aloittanut tutkimuksia Unkarin osalta juuri sillä hetkellä, kun Unkarissa pidetään vaalit. No onneksi tämä poliitikko ei enää johda Olafia. No tässä oli kaksi tutkintamenettelyä jossa Olaf tutki tätä niin sanottua Budapestin sydäntä ja sitten toinen oli tämä Helios-ohjelma. Ja Olaf teki tähän liittyen toteamuksia. Ja yhdessä tapauksessa pääosasto ei hyväksynyt näitä Olafin tekemiä toteamuksia. Ja kollega oikeastaan totesin, että nämä asiat eivät todellakaan ole näin. Ja Elios-asiassa taas sitten Unkarin vastuuviranomaiset tekivät tutkimuksia ja, ja jälleen tuli selväksi, että Olaf oli tehnyt huonoa työtä. Kun Olaf oli tehnyt toteamuksen, että kyseessä olisi rikollinen teko, teko. Ei pääosasto ei vahvistanut tätä. Ja aluepolitiikan pääjohtaja ja komission jäsentä ei voida vielä tällaiseen vaikeaan tilanteeseen. Sen takia vain, että Olaf tekee huonolaatuisia asiakirjoja ja antaa niitä meille käyttöömme. Tämä dokumentaatio on niin huonoa, että se ei kyllä mitään tutkimusta läpäise, jos pyritään tutkimaan sitä, että ovatko nämä oikeudenmukaisia ja oikeita asiakirjoja. Ja uskon, että nyt varmaankin olisi oikea aika vähän saada Olafin talo kuntoon. Sillä Olafhan ei toimi kuten virasto, vaan, vaan siellä vaan hutkitaan ja tutkitaan. Sillä kaikkialla Olaf toteaa, kuinka huonoa kaikki on, mutta näin ei ole. Voin todeta, että, että Helios-tutkimus Lapin puolelta oli erittäin hyvä. Tietenkin Budapestin osalta tämä oli piettyjä vajauksia kyllä, mutta täällä eikä tässä ole mitään sitäkään, että mistä pidetään tai, tai kritisoida mitään vaaleja, kuka on valittu pääministeriksi. Muttenkin kritiikkihän on se, että jos tämä pääministeri toimii virassaan – ja käyttää hyväkseen EUn varoja tai on eturistiriidassa toiminnassaan. Ja silloin pitää kyllä kysyä, ja varminkin, var, varsinkin täällä talousarviovaliokunnassa. Nyt komission sen Kretu, olkaa hyvä. Mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău că <clears throat> aceste chestiuni se politizează, pentru că noi vorbim... Kiitoksia. Niin, valitettavasti näistä kysymyksistä tulee poliittisia kysymyksiä, mutta tässä on kyseessä myös konkreettinen tapaus ja uskoisin, että meidän ei tule rajoittua pelkästään tähän tapaukseen. Kun puhutaan Tsekin tasavallan tapauksesta, öö, aluepolitiikasta vastaavan komissaarina, sanoisin, että täytäntöönpano on edennyt erinomaisesti. 53 prosenttia hankkeista aluekehityksessä ja kohesiopolitiikkaan liittyvistä hankkeista – mukana tietysti Ja en kuitenkaan ole sitä mieltä, että Tsekin tasavallan tai Unkarin tapaukset ovat pelkästään nämä muutama tapaus. No nyt ensinnäkin edustaja Deutschille vastaus Kunnioitan kaikkea, kaikkien jäsenvaltioiden pääministereitä ja presidenttejä. Ja itse asiassa 6.9. kävin Tsekin tasavallassa. Tsekin tasavalta on tärkeä kumppanimaa. Tapasin pääministerin, enkä mitään yrityksen johtajaa. Ja missään vaiheessa en ollut siellä yksin, olin aina regiopääosaston kollegoiden seurassa ja keskustelimme siitä, miten tärkeää on täytäntöönpanna näitä ohjelmia ja hoitaa ne nopeasti. Ja Romanian puheenjohtajakauden puitteissa, monivuotisen rahoituskehityksen puitteissa keskustelimme näistä kysymyksistä. Jos emme olisi päässeet sopimukseen, niin olisi ollut vielä enemmän viivästystä kuin tällä, hetkessä ohjelmointikaudessa. No, nämä olivat ne keskustelut, jotka kävimme vastasin erittäin suoraan, avoimesti niihin kysymyksiin, joita Euro- anteeksi, Tsekin parlamentti kysyi. Tapasin myös piiraattipuolueen edustajia, kerroin heille tästä tapaamisesta. Ja vielä kerran totesin, että olemme arvioimassa tätä tapausta tuonne tammikuulle asti ja sitten voimme vastata näihin kysymyksiin, joita meille on esitetty. Valitettavasti tällä hetkellä minulla ei ole lisää tietoa teille annettavaksi ja huomenna, kuten puheenjohtaja totesi, teillähän on täällä tärkeä tapaaminen, joka koskee tätä nimenomaan konkreettista tapausta, mutta vielä kerran tämä ei koske niitä varoja, joista minä olen vastuussa. Haluaisin kuitenkin todeta teille, että olen sitä mieltä, kuten jo aiemmin totesin, että kyseessä on hyvin monimutkainen tilanne. Eikä meidän tehtävämme ole ennakoida viranomaisten päätöksiä eikä ottaa kantaa tähän tilanteeseen ennen kuin tutkimus on tehty vasta tuolloin, kun asiat on tutkittu, ne muuttuvat poliittisiksi. Ja kun puhutaan Unkarista, kuten totesin jo aiemmin, Unkarin viranomaiset ovat kiistäneet tämän tutkimuksen ja meidän mielestämme tämä kyseenalaistettu ohjelma. Eli jos ohjelma ei ole vielä, sitä ei ole vielä viety päätökseen, emmekä me sitä tule päättämään niin kauan kuin eh, asiat eivät ole selviä. Kun emme tiedä, mitkä ovat Olafin päätelmät, ja niin kauan kun emme tiedä, että tarvitaanko jonkunnäköisiä korjaustoimia vai ei. Haluaisin myös todeta teille sen, että kun puhutaan ohjelmointikaudesta 2014-2020, me jatkamme työskentelyä Unkarin viranomaisten kanssa nähdäksemme, mitkä ovat nämä riskit, varsinkin kun puhutaan julkista markkinoista ja ohjelmavalinnasta. Kuten totesin, olemme ottaneet käyttöön ennakoivia tarkastuksia useissa jäsenvaltioista, mm, jäsenvaltioissa, joista Unkari on yksi. Ja katsomme teidän kanssanne sitten niitä vastauksia, joita saadaan niihin kysymyksiin, joita olette esittäneet. Vielä kerran haluaisin todeta teille, että minun käsittääkseni ei ole oikein rajoittua käsittelemään vain näitä kahta maata. Useasti ei puhuta pelkästään kuin petoksista, eikä se ole oikein. Tämä vähän niin kuin sillä olisi valtava painoarvo, mutta viime vuosinahan olemme ponnistelleet voimakkaasti todistaaksemme, että me olemme investoineet miljardeja eurooppalaisiin talouksiin. Meidän täytyy tietysti katsoa sitä, että eurooppalaisten varojen käytössä on mahdollisuus petoksiin, mutta jäsenvaltioiden tekemät petokset ovat olleet erittäin pieni osa esimerkiksi vuonna 2007-2013 ohjelmointikaudesta. Vielä kerran toistan, että meillä on nollatoleranssi petosten suhteen ja me toimimme välittömästi, jos saamme tietoa tai eh, meillä on epäilyksiä, että tällaisia ongelmia on ollut ja että on otettu käyttöön vuonna 2014-2020 merkittäviä toimenpiteitä. Me jatkamme petosten ja korruption torjuntaa. Lisäksi pyrimme ottamaan käyttöön tehokkaita ja oikeasuhtaisia menetelmiä, kun puhutaan varojen hallinnoinnista ja eurooppalaisista rahoistoista. Tehän tiedätte, että tämä ei aiemmin ollut ollenkaan pakollista. Aiemmin jäsenvaltiot halusivat osallistua Euroopan syyttäjäviraston toimintaan ja tällä hetkellä monet va- vapaaehtoisesti osallistuvat siihen, mikä merkitsee sitä, että näin voidaan paremmin ottaa käyttöön pelotevaikutteita ja saada kiinni väärintekijöitä. on myös julkaistu kilpailu, joka koskee eurooppalaisen syyttäjän virkaa. Virheet eivät pelkästään merkitse, että on tehty petoksia, ne voivat olla myös prosessivirheitä, joka ei välttämättä ole kielten asia hankkeessa, vaan tehän tiedätte esimerkiksi, että julkisissa tarjous- tarjouskilpailuissa, jos prosesseja ei noudateta, niin otetaan esille riittävän varhaisessa vaiheessa. Tässä mielessä olemme toimineet, pyrimme tekemään yhteistyötä Olafin kanssa erittäin läheisesti. Meillä on petoksen torjunta, ohjelma vuodelle 2015-2020, joka sisältää kaikki eri poliittiset alat, mukaan lukien kohesiopolitiikka, komission yksiköt ja Olaf tekevät aiheesta yhteistyötä näissä kysymyksissä. Ja sen jälkeen, kun olemme tehneet tutkimuksen, jos Olaf on kiinnittänyt huomionsa johonkin, niin me seuraamme erittäin läheisesti tilannetta ja seuraamme sitten esitettyjä suosituksia. Näin ollen uskon, että meillä täytyy olla yhteisnäkemys kaikesta ja nähdä, mitkä nämä lopputulokset olemme, mutta me emme voi kuitenkaan todeta, että olemme täysin tyytyväisiä, sillä meillä on edelleenkin 0,42 prosentin tapausmäärä. Rahana kuitenkin kysymys on merkittävistä summista budjetista, äh, kansallisesta budjetista. Yksi, yksinkertaistaminen on erityisen tärkeää tietysti myös tässä suhteessa ja olen käytettävissä, jos haluatte vielä, että vastaan jonkin lisäkysymyksiin. Ich fürchte, wir sind jetzt fast am Ende. Nyt ihan tässä lopussa sitten haluaisin antaa tilintarkastustuomioistuimelle vielä mahdollisuuden puhua ja voitaisiin käsitellä että tätä, katsotaan mitä tässä on todella saatu aikaiseksi. Ja sitten tietysti esittelijä voi myös käyttää puheenvuoron. Edustaja Murphy, olkaa hyvä. Yes, chair. thank you. Kiitokset. Toden totta, kuten esityksessä esittelin. Tämä on uusi lähestymistapa ja kuten komissaari sanoi, on kannustavaa, että virhe, virheiden määrä on vähentynyt ja ne tulivat pääosin yhdestä rahoitusinstrumentista. Kuitenkin pitää pitää mielessä se aina, niin kuin totesimme nämä merkittävät haasteet vuosille 2017. Me katsoimme vain hyvin rajallista määrää menoja ja äm, äm, rahoitusviranomaisia ja tarvitaan tähän järjestelmään vielä parannuksia, että lähestymistapa saadaan kehittymään vielä. Eli saadaan parempi ja kattavampi näkemys vuonna 2018, kun meillä on isompi menoerä tarkastettavana ja saadaan parempi kokonaiskuva siitä suuremmasta määrästä jäsenvaltioita, miten tämä toimii. Tämä oli yleinen päätelmä. Mutta mitä tulee tähän rahojen hyväksikäyttöön, absorptioasteeseen, se on hyvin tärkeä asia. Me huomaamme, että rahojen hyväksikäyttöaste on vain jossain 16 prosentissa. Me emme halua tietenkään nähdä sitä pelkästään vain itsearvona, vaan tietenkin ne täytyy tavoittaa teisiin kohdentaa. Ja tietenkin riskinä on aina se, että jos jätetään ohjelmakauden loppuun kaikki menoerät, niin riski riskinä on se, että rahat käytetään vain rahan käyttämisen vuoksi. Ja kun tilintarkastustuomioistuimen presidentti esitteli kontvaliokunnalle tämän, äh, nämä rallit, äh, se oli aika iso määrä. Se on, kaksi, se on yli kaksi kertaa äh, EUn vuosibudjetin määrä ja hän silloin sitoutui siihen, että tehtäisiin tarkastusasiaan, miksi ralleja nyt kerääntyy näin kovasti ja että nämä, tämä raportti sitten julkaistaisiin maaliskuun loppuun mennessä. Kiitos. Die Berichterstatterin, bitte kurz zum Abschluss, bitte. Esittelijän lopuksi vielä lyhyesti, olkaa hyvä. Sí, gracias, presidenta. Sí, la agradezco una vez más la extensa respuesta, no solamente... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia komissaari kaikista tästä tiedosta, ei pelkästään näistä kirjallisista vastauksista, jotka tarjositte, Kiitoksia yhteistyöstä, joka olemme saaneet käydä komissaari Kretun kanssa ja hänen joukkueensa kanssa. Ja kiitoksia kaikista näistä vastauksista. Tämä yhteistyö on erittäin hyvä ja siitä haluankin todella kiittää teitä. Haluaisin vielä viitata siihen, että, että tässä työssä ja myös Euroopan vaalien seurauksena, jotka pitää vuonna 2019, meidän tulee pyrkiä siihen, että petostapausten mikrohallinnointia kehitellään. Siinähän on kysymys aivan erityistä politiikan alasta ja komissaari totesi, että sitä voitaisiin hieman laajentaa. Me Dieselgatein kohdalla esimerkiksi näin oli edelleenkin. Mm, kysytään, mitä ne tapahtui. Siinäkin on vielä selvittämistä. Minä uskon, että meidän täytyy tarkastaa tätä myönteisesti. Meidän täytyy tunnustaa se, mikä tehdään hyvin. Ja sitten ne, joissa, ne on kohdat, joissa on ongelmia. Onko nyt sitten kysymys jostain pääministeristä tai yrityksistä, yrityksen edustajasta tai valtiovarainministeristä joka on varrella polulla, niin kuin edustaja Merkelkin otti tämän esille täysistunnossa. Meidän täytyy olla rakentavia tässä suhteessa ja meidän täytyy kertoa kansalaisille, missä nämä ongelmat ovat ja meidän täytyy myös tarjota ratkaisuja näihin ongelmiin olkaamme myönteisiä. Keskittykäämme itse prosessiin, keskittykäämme sääntöihimme ja asetuksiimme, prosesseihimme, siihen, että pyrimme niitä yksinkertaistamaan, pyrimme luomaan enemmän luottamusta kansalaisiin. Mehän tiedämme, että meillä on kaikenlaisia petostapauksia ja petostapaukset, jos syntyvät, niin se ei lisää mitään lisäluottamusta asiaan, mutta eipä lakaista kaikkea matoa alla. joillekin. matot ovat vähän isompia kuin toisilla ja roskia enemmän siinä lakaistavaksi. Täytyy keskittyä siihen, mikä on huolestuttavampaa, asioita, jotka voimme ratkaista unionina. Sillä jos haluamme jatkuvasti tätä kansalaisille vaikutelmaa siitä, että täällä parlamentissa tai Euroopan komissiossakin alle 1 prosenttia Euroopan budjetista on meillä käytössämme ja ratkaisemme kaikki työttömyyteen ja talouteen liittyvät ongelmat, kuten myöskin ilmastonmuutokseen luodaan eurooppalainen armeija ja niin poispäin. Ja että onnistumme samalla myös torjumaan petoksia. Niin mehän tiedämme, missä nämä suurimmat tapaukset ovat. Eivät ne todellakaan ole eurooppalaisessa rahastossa. Moni ei ole tähän ollenkaan kiinnittää huomiota, koska se maksaa liikaa. Olkaamme siis rehellisiä itsellemme, puhukaamme kansalaisillemme rehellisesti ja sanokaamme, missä voimme auttaa. Sillä viime aikoina olemme saaneet vain auttaa populisteja. Ja populistit ovat voineet nostaa päätään ja puhua meidän suullamme. Tehkäämme yhteistyötä, siis toivottavasti en ole unohtanut sanoa mitään, olen pyrkinyt myös kirjaamaan kaiken ylös ja pyrimme nyt tarjoamaan ratkaisuja. Toivon, että komissaari Kretsun joukot auttavat meitä tässä, kuten ovat aina tehneet. Kiitoksia kiitokset myös tilintarkastustuomioistuimen Murphylle, joka on ollut erittäin aktiivinen. Kiitoksia näistä ehdotuksista, kommenteista ja informaatiosta. Kiitokset. Niin todetaan vain, että tässä ei ole petostapaukset kyseessä, vaan systemaattiset ongelmat, järjestelmäongelmat. Ja nämä johtavat siihen, että EU-menettelyn takia kilpailun vääristymiä tapahtuu. Tietyt menettelyjen käyttäminen aiheuttaa sen tämän. Ei, petoksista ei ole kysy, vaan tämä on vielä älykkäämpää menettelyä. Ja tämän takia meillä on erityinen tehtävä edessämme. Ja emme, ei vaan pitää ostaa isompaa mattoa, jonka alla voidaan lakaista enemmän näitä asioita, vaan ei pitää todellakin kiinnittää huomioon näihin kysymyksiin. En minä näin ajatellut tehdäkään kyllä. No, oli miten oli. Kuitenkin seuraavassa ongelmassa sitten ollaan nyt jo. Kiitoksia komission jäsen. Tämä ei ollut mikään uhkaus teille, että nähdään myöhemmin, vaan lupaus teille. Sitten esitystään kohta viisi. Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto. Meillä on tilien päättäminen kyseessä nyt Close Accounts. Part, ole hyvä esittelijä. Ja collega's, het is eigenlijk een, uh, eh, ik denk dat het een heel kort punt kan zijn. Niin, tämä on hyvät kollegat, aika lyhyt kohta, kuten kaikki tiedätte. Mehän olemme täysistuntoäänestyksessä Strasbourgissa an, kieltäytyneet antamasta vastuuvapautta EASOlle mutta tämä merkitsee myös sitä, että meidän täytyy hyväksyä päätöslauselmaa, jonka avulla tilinpäätös tehdään. Sihteeristö on valmistellut tekstiä, joka vastaa säännöksiä. Eh, en usko, että tästä kannattaa kauheasti keskustelua käydä. Sehän on hallinnollinen muodollisuus. Se voidaan siis hoitaa kirjanpitoteitse. Malen Gründen eine Deadline No meillä olikin tarkistuksille jätty aika 20 8. marraskuuta 2014, mutta tuskin mitään tarkistuksia tähän tarvitaan. Ja kiitokset komission jäsenet, tavataan taas. Ja sitten tavataan taas valiokunnassa 13. joulukuuta asian tiimoilla ja sitten äänestys täysistunnossa tammikuussa. Seuraavaksi kuudes asiakohta, Euroopan investointipaikin rahoitustoimet. Esittelijänä on herra Pirinski, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esitellä mietintöni, jos sopii järjestelmällisesti. Uh, en käy sitä läpi kappale kappaleelta, vaan pyrin ennemminkin korostamaan analyyttisesti – niitä asioita, joita mielestäni pitää ottaa huomioon tässä hyvin tärkeässä aihepiirissä, nimittäin EIPn rahoitustoiminnan valvonnasta. Tarkoitan sanomallani seuraavaa. Mielestäni tulisi korostaa kolmea perusodotusta ja olettamusta liittyen toimintaan ja toiminnan valvontaan Euroopan investointipankissa. Ensinnäkin meillä täytyy olla selkeä idea siitä, mikä on Euroopan investointipankin tehtävä ja missio sekä perustamissopimusten mukaisesti että sen mm, työjärjestyksen mukaisesti. Eli sen on edistettävä jäsenvaltioiden yhdentymistä, tasapainoista kehitystä sekä taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta hankkimalla merkittäviä määriä rahoitusta pääomamarkkinoilta ja lainaamalla näitä varoja ehdollisin ehdoin hankkeille, joilla edistetään EUn poliittisia tavoitteita. Toiseksi puheenjohtaja, meidän on tunnustettava se, että menneinä vuosina on ollut merkittävä muutos Euroopan investointipankin liiketoiminnassa liittyen siihen, miten Euroopan strategisten investointien rahastoa hallinnoidaan. Meillä on kasvanut se mandaattien määrä, jota komission puolesta hallinnoidaan ja joista neuvoja annetaan. Tämä on merkittävä muutos EIPn rooliin ja tehtäviin. Ja kolmanneksi, niin kuin aina, on se odotus ja olettamus, että pankin täytyy tuoda lisäarvoa ähm, avoimesti, äh, luotettavasti ja vakuuttavasti. Sitä pidetään ikään kuin esimerkkinä tällä alalla. Näiden kolmen kriteerin pohjalta äh, pyytäisin teitä tässä mietinnössäni tunnustamaan kahdeksan tavoite, kahdeksan ongelmaa ja kahdeksan saavutusta. Jos katsotaan ensin näitä saavutuksia, niin pankkihan on saavuttanut horisontaaliset tavoitteet taloudellisessa ja sosiaalisessa kohesiossa. Niiden yhteismäärä on 30 prosenttia ja saavuttanut noin 29,7 prosenttia eh, kohdennetuista investoinneista – olemme vedonneet ja pyytäneet tätä jo pitkään, niin mielestäni nyt on tunnustettava, että EIP on tämän saavuttanut. Lisäksi on sitten vielä tämä ilmastotietoisuus, joukkuvelkakirjalainat, eli että ilmastotoimintaa ja energiatehokkuutta uusiutuvien edistämistä alueellisin ja paikallisin vaikutuksin edistetään. Mielestäni tämä on myönteinen kehityssuunta, joka on tunnustettava myös selkeästi. Kolmanneksi pitää sitten vaikuttaa nopeasti maailmanlaajuisiin muuttoliikkeen haasteisiin. Kestävyystietoisuus joukkovelkakirjalainojen muodossa, jotta saavutetaan kestävyystavoitteet, jotka YK on määritellyt. Sitten tarkastuskomitea on todennut, että tarkastuslausuma vuodelle 2017 antaa hyvän ja oikean kuvan EIPn asemasta 31.12.2017 sekä sen kassavirroista ja rahoitustoiminnasta. Viidenneksi sitten puhutaan Euroopan investointipankin investointi ja toimintakulttuurista. Se on mielestäni yksi haasteista, koska selkeästi pankin liiketoiminnan muutokset vaativat muutoksia myöskin siihen suorituskulttuuriin, mitä Euroopan investointipankissa on. Ja kuudenneksi sitten pitää huomionarvoisena sitä, että ei ole mitään takeita EU-budjetissa, jos esirissä tulee tappioita. Eli täytyy pitää huolta ja äh, varmistaa, että riskien hallinta on ajantasaista. Lisäksi avoimuus on lisääntynyt, kun äh, Esirin investointikomitean asiakirjat julkaistaan yhdessä pöytäkirjojen kanssa hallintoneuvoston kokouksesta se on mielestäni ollut asia, mitä on pitkään pyydetty ja odotettu, ja nyt se on tapahtunut. Ja minusta pankin ponnistelu täytyy tunnistaa tässäkin. Sitten kahdeksanneksi 2017 pankki ryhtyi julkaisemaan hallituksen mm, kokouksen pöytäkirjoja ja sitten myös liittyen eturistiriitoihin ja projekteihin, esimerkiksi vaikuttavuusarviointi ja ympäristöarvioinnit. Nämä ovat kaikki myönteisiä kehityssuuntia, puheenjohtaja, joista täytyy antaa kiitosta EIPälle, ja se osoittaa myös instituution halukkuutta mm, kehittää toimintaansa yhdenmukaisesti odotusten kanssa, ja se on myös vastaus muuttuviin olosuhteisiin. Kuitenkin on vakavia huolenaiheita Edelleen olen tunnistanut kahdeksan niitä, niistä aloittain jostain, mm, minkä olemme ottaneet usean kertaan esille, joka on edelleen suuri huoli, eli puolet jäsenvaltioista on saanut 80 prosenttia investoinneista Euroopan unionin sisällä, kun taas toiset 14 saa, saavat vain noin 10 prosenttia allekirjoitetusta sopimuksista. Sitten on vielä kolme jäsenvaltiota, jotka ovat saaneet 16, 15 ja 11 prosenttia kokonaisinvestointien arvosta. Sitten meillä on tämä sama päätelmä liittyen strategisiin investointeihin. Sielläkin on tosiasia se, että meillä on tämä indikatiivinen maantieteellinen suositus eli ei enempää kuin 45 prosenttia kolmelle jäsenvaltiolle kokonaisinvestointeja. Ja itse asiassa me olemme huomanneet, että kolme valtiota on saanut 47 prosenttia allekirjoitusten kokonaismäärästä 2017. Eli Tämä on asia, mihin olemme kiinnittäneet huomiota hyvin vahvasti ja uskomme, että se on edelleenkin edelleen valitettava tekijä. Sitten haluaisin korostaa seuraavaa seikkaa. Olemme pyytäneet nimittäin kattavaa ja yksityiskohtaista ja harmonisoitua mm, vuositoimintaraporttia pankilta, jossa olisi selkeästi hyväksytyt investoinnit, allekirjoitetut lähteet mainittu, edunsaaja mainittu, toimiala mainittu ja sitten myös jälkikäteisarviointi mainittu näissä investoinneissa, mutta meillä on edelleenkin valtavasti sellaisia raportteja, jotka ovat enemmänkin tällaisia PR-kirjoitelmia tai hyvin teknisiä, informatiivisia sellaisia, mutta niistä puuttuu se kattavuus yhtenäinen, ra, yhtenäisen raportoinnin mm, analyysi, eh, jossa konkreettisesti nähtäisiin, mitä on saatu aikaa. Ja se on edelleenkin iso puute siinä, miten pankki esittelee omaa toimintaansa. Sitten toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, liittyy tähän täydentävyyteen. Tämä on ollut päähuoli siinä, onko esir todella sellainen, että se täydentää muita hankkeita, jotka eivät olisi ehkä kaupallisesti muuten elinkelpoisia tai houkuttavia. Uskon, että tässä on edelleenkin äh, paljon varaa parantaa, katso tarkasti niitä kriteereitä, miten täydentävyyttä mitataan ja äh, pitää hyvin selkeänä ovatko Esirin toimet täydentäviä vai ja tuottavatko ne lisäinvestointeja mukanaan. Mainitsisin tässä yhteydessä myös menettelyt luottojen myöntämiseksi ja päätöksentekoprosesseiksi. Meillä täytyy olla kattava tarkistus niiden suhteen, koska ilmeisesti tällä hetkellä liiketoimintatarpeisiin ei pystytä vastaamaan mm, vuoden toimintakertomuksen eh, mukaan. Tarkastusvaliokunta on tämän todennut ja mielestäni siihen pitää kiinnittää huomiota. Sitten lisäksi tämä sama tarkastuskomitean näkemys osoittaa kyvyttömyyttä yhdistelmä vastuiden hallitsemiseen, jos kyseessä on ensimmäisen tai toisen linjan puolustustoimia. Viittaisin tässä oikeusasiamiehen suositukseen siitä, että täytyy uudistaa työjärjestystä tai käytännön sääntöä lähinnä EIPssä niin, että nämä EIPn jäsenet eivät ole vastuussa vastaavista asioista omissa jäsenvaltioissaan. Ja sitten puheenjohtaja kiinnittäisin vielä huomiota siihen, mitä edelleenkin odotamme EIPltä konkreettisia vastauksia edellisten raporttiemme suosituksiin. Erityisesti ottaisin esille kolme tällaista selkeää investointien vaikuttavuusarviointi ja tulosten saavutus, eturistiriitojen välttäminen ja kolmanneksi avoimuus, mitä tulee välittäjien, välittäjiin ja lopputuen saajiin tai loppuinvestointien saajiin, erityisesti mitä, liittyy, mitä tulee lahjontaan, verojen kiertämiseen tai muihin petoksiin. Toivottavasti tällä mietinnöllä saatte suuntaa eh, siihen, että saadaan tasapainoinen näkemys vuoden 2017 rahoitustoimintaan Euroopan investointipankissa. Kiitos. Ja, vielen Dank für den... Kiitokset. Sorry. Kiitokset tästä mielenkiintoisesta esityksestä ja näistä asioista esittäessä. Näin. Tämä on hyvä. Ja paljon tästä. Edustaja Toit seuraavaksi, olkaa hyvä. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony. Elsőként is. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää Pirinskiä tästä hyvin tehdystä työstä, joka on ollut erittäin perusteellista. Ja hän on työstänyt sitä hyvin monimuotoisesti. Ja kiitän myös tästä suullisesta esityksestä. Haluaisin lyhyesti käsitellä kahta asiaa. Ensinnäkin vuosikertomus ja luku 6, joka koskee investointirahastoa, on tilintarkastustuomioistuimen kohdalta otettu esille varsinkin se sääntely, jonka mukaan pk-yrityksissä täytyisi valvoa tilannetta kansallisten tilintarkastusviranomaisten puolelta, mutta toisaalta näillä ei ole oikeutta siihen, minkä seurauksena laillisuus, joka näillä transaktioilla on, täytyisi valvoa. Eli tässä itse asiassa on ristiriita näiden kahden näkökohdan välillä. Ilman, että PK-yrityksen asemaa ei pitäisi saada rahoja käyttöön. Näin on tapahtunut neljässä tapauksessa ja myös muutamassa muussa tapauksessa nämä edunsaajat ovat saaneet sellaisia rahoja, jotka olisivat kuulunut, kuuluneet muualle. Eli kolmasosassa tapauksista on epäsäännönmukaisesti käytetty rahoja. Minusta olisi hyvä, jos tämä kertomus sen viimeisessä muodossaan voitaisiin ottaa esille ja katsoa sitä, että sopiko omnibus-asetus tähän, täytetäänkö, voidaanko varmistaa, että ehdot on täytetty ja sitten, että niitä täytäntöön pannaan samalla, kun tarkastellaan näitä edunsaajia. Toisaalta Silloin kun äh, Stubb oli tällä paikalla edellisen kerran, niin otin esille nämä ongelmat. Haluaisin esittää tarkistuksen. Tässä suhteessa kysymys on siitä, että kun puhutaan Brexitistä, niin sen seurauksena tällä hetkellä meillä on toimielin, jossa on toisenlainen kokoonpano ja toiseksi Euroopan investointipankin täytyy toimia aktiivisemmin Balkanin alueella. Kyseessähän on alue, joka on erittäin lähellä maantieteellistä EUta ja siksi investointipankin toimintaa tuolla alueella täytyy vahvistaa. AKT-maiden kohdalla sitten taas on niin, että maahanmuuttoperusteita täytyisi kyetä vähentämään. Se on yksi tärkeistä toimenpiteistä, joita tuo pankki tekee. Ja, mutta Länsi-Balkanin alueella toimintaa ei ole riittävästi, varsinkin jos verrataan kotemaihin. Eli tässä suhteessa sitä suositus olisi hyvä, jos sekin otettaisiin huomioon ja se voisi vaikuttaa tämän kertomuksen. Eli enemmän toimintaa EIBn puolelta. Kiitoksia. Ja herzlichen Dank Kiitoksia. Ja sitten edustaja Kansla, olkaa hyvä. Uh, thank you very much for uh, giving me the... Kiitoksia, että sain puheenvuoron. Ja kiitoksia myös siitä, että, että meidän saavutukset on tunnustettu. Olemme kyllä tehneet kovaa työtä tämän eteen, tämän voin tunnustaa pari asiaa vaan, jotka mainittiin täällä. Ja voin todeta, että olemme tietenkin valmiita myöskin kahden kesken kertomaan teille näistä asioista tarkemmin teidän kysymykseen liittyen. Ja se, että kaikki jäsenvaltiot saadaan tähän tämän piiriin näin maantieteellisesti. Tähän liittyen haluaisin muistuttaa, muistuttaa parlamenttia siitä, että EIP ei mitään maakiintiöitä ole luonut. Mutta totta kai kiinnitämme kyllä huomioon siihen, että kaikki jäsenvaltiot ovat tuen kohteena. Ja meidän toimintamme tapahtuu kysyntäperusteisesti. Jotta kai haluamme myöskin kaikki osakkaat ottaa mukaan tähän. Ja absoluuttisesti myös meidän toimintamme tapahtuu EUn 15 jäsenvaltion alueella, mutta jos katsotaan vaikka su- suhteellisesti PKT maakohtaisesti tai per pää, niin siellä kyllä pienemmät jäsenvaltiot hyötyvät EIPn rahoituksesta. Kreikka, Viro, Bulgaria, Liettua esimerkkinä tästä. Haluan myös kertoa teille, että olemme myös tehneet tarpeelliset toimet ja olemme ottaneet asian hyvin vakavasti. Ja 2018 marraskuussa voin todeta, että olemme pyytäneet maantieteellisesti hajauttamaan toimintaa ja infrastruktuuri ikkuna esirissä on niin, että Ranska, Italia, Espanja on 43 prosenttia yhteensä, eli semmoinen alettavan kynnyksen, joka on ollut tavoitteena. Mitä tulee sitten Balkanin maihin, niin tämä tässä mainitaan tämän taloudellisen kestävyyden, joka, jota pankki on pyrkinyt kehittämään. Olemme hyvin tietoisia siitä, että tähän voidaan tehdä enemmänkin tämän suhteen. Olemme tehneet erityisaloitteita, jotka juuri Länsi-Balkanin alueella ovat toiminnassa. Ja totta kai olemme valmiita antaa myöskin lisätietoja tästä, kuinka nämä edistyvät ja miten projekti ovat menossa eteenpäin ja mitä on tulossa. Ja sitten se kommentti, joka puhuttiin tästä puolustusasiasta, niin tästä haluaisin todeta, että kyllä nämä huolenaiheet ottaa on kyllä vakavasti – ja sitten että pääomaa poistuu Brexitin takia ja pyrimme korvaamaan sen, niin puhumme kyllä tästä asiasta osakkaiden kanssa, että hallintoon pitää ottaa mukaan sellaisia asioita, jotka poistuvat muuten sieltä. Ja puolustus on yksi näistä asioista tietenkin. Ja voi palata näihin muihin asioihin vielä myöhemmin, jos, jos teillä on vielä kysyttävää. me Tämä Piriskin mietintö olisi, mä haluan kuulla myös teille jotain eturistiriitoihin. Ja sitten, että koska voimme muihin päätöslausumiin saada vastauksen ei EIPltä. Um, we are partly, in a sense, already replying uh, to the... Niin, me olemme jo vastanneet jonkun verran näihin joitakin avoin olevia kysymyksiä edelleen on, joista ollaan keskustelemassa johtokunnan kanssa, joten sitten kun loppusopimukset on olemassa, niin sitten ehdottomasti palaamme asiaan. Mutta tietysti meidän täytyy myös noudattaa EIPn sisäisiä prosesseja. And with the board. Das heißt, uh, Der Bankenvorstand beschäftigt sich auch mit der... Frage. Eli pankin hallitus katsoo myöskin varapuheenjohtajan eturistiriitoja, kun on jossain maissa aktiivisia. Koska voimme odottaa vastausta tähän näin? I can confirm that indeed the... Niin, niin todellakin tämä eturistiriita on olemassa. Sitä keskustellaan myöskin meidän hallintouudistuksen yhteydessä – ja tämän pääoman korvaamiseen liittyen. Tällä hetkellä hallituksen kanssa puhumme aikataulusta, mihin mennessä kaikki asiat pitää sopia. Ei kuitenkaan myöhempään kuin huhtikuussa 2019. Silloin viimeistä. No niin, meillä tietenkin mielenkiintoinen ajankohta. Ja odotamme myöskin sitten pankita vielä kommentteja jostain Pirinskin ehdotuksiin. Ja sitten vielä, olkaa hyvä. Yo quería simplemente tengo una curiosidad. Kiitos. Minä haluaisin vain äh, esittää tällaisen uteliaan kysymyksen. Nimittäin kiittäisin ensinnäkin näitä, näistä selvityksistä, mutta mikä, miten tämä uusi Invest EU, haluaisin kuulla nyt EIPn näkemyksen siitä, parantaako tämä EIPn asemaa eurooppalaisena pankkina vai onko heillä jotain varaumia sen suhteen, miten Invest EUta täytäntöön pannaan? Koska siinähän tulee olemaan suuri määrä muitakin pankkeja, ei pelkästään EIP. Minä olen vain ku, haluaisin kuulla heidän mielipiteensä asiasta. Bank möchte ich sehen, die sich über Konkurrenz... No, se on sen pankki, joka iloitsee siitä, että tulee kilpailua. Että olisit varmaan nyt ensimmäinen, joka olisi tästä iloinen. Haluatko kommentoida tätä? Um, investi... E InvestEU on todella mukana keskustelussa ja, ja muutoksia on verrattuna Esiriin, joka varmasti kaikkien mielestä tähän mennessä on ollut aika menestyksellinen tuloksiltaan. Olemme jäsenvaltioiden kanssa sopineet siitä, että keskustelemme komission kanssa lisää siitä ja otamme huomioon asiantuntemuksen pankkina, jotta voidaan varmistautua siitä, että InvestEU voi toimia menestyksellisesti täällä, aivan kuten Sirkin. Ja me teemme yhteistyötä komission kanssa kompromissista, joka ottaisi huomioon myös jotkut näistä huolenaiheista, joita meillä on Invest EU-ehdotuksesta. Haluaako ECFIN pääosasto vielä puheenvuoron tästä aiheesta? Do you wish to take the floor? Haluatteko puheenvuoron? think it's from me. Uh, I just... No, minä voin vain vahvistaa sen, mitä EIP sanoi. Komissio tekee yhteistyötä läheisesti kompromissiratkaisun löytämiseksi das war jetzt, also ich meine, sowohl Ihre Antwort, Entschuldigung, mit Verlaub. Jos sallitte, tämä nyt ei auttanut kyllä yhtään nyt tämä teidän vastauksen tähän. No, no hyvä, että meillä ei enää ole enempää aikaa tähän Haluatko esittelijä vielä lopuksi puheenvuoro? Edustaja Pirinski, haluatteko puheenvuoron? Uh, yes, uh, actually I... No kiitoksia, kyllä. Puheenjohtaja ja kiitän kollega Deutschia hänen kommenteistaan sekä liittyen siihen, miten PK-yritykset, eh, PK-yrityksillä kanavoidaan näitä varoja eikä muita. Entä sitten Länsi-Balkan kysymys? Olen samaa mieltä niistä perusteluista, joita hän esitti. Olen puheenjohtaja myös samaa mieltä teidän odotuksistanne sen suhteen, että EIP olisi nyt voinut tutustua mietintöön ja kommentoida sitä. Mielestäni EIPn rouvashenkilö vastasi aika mielenkiintoisella, oudollakin tavalla. Nimittäin keskeinen kysymys edelleenkin on tästä maantieteellisestä jakaumasta. Olen kuullut tämän standardiselityksen tästä kysyntäjohtoisesta tai pääomajohtoisesta. Ilmeisesti EIP ei kuule sitä, että niiden pitäisi tässä kohesiota edistää. Ja tietenkin Euroopan unionissa on aliinvestointuja alueita, missä tarvittaisiin massiivisia investointeja, jotta näitä äh, ero, eriarvoisuuden ja eritasoisuuden kuiluja ei syntyisi, koska se vaarantaa EUn kohesion. Minä olen nyt kuullut äärikonservatiivisen vastauksen, että no joo, näinhän jäsenvaltiot pyytävät ja me pyrimme palvelemaan kaikkia. Minusta tätä ei voi hyväksyä. Minä en kyllä pankin kantana tähän keskeiseen kysymykseen tällaista vastausta hyväksy. Viittasitte siihen, mm, mitä haluaisin korostaa myöskin hyvin kovasti, oli tämä eturistiriita. Eikä riitä selitykseksi, että mitä se nyt olikaan, pääoman korvaaminen, tässä harkitaan tätä asiaa jotenkin. Tämä on asia, joka on aivan etulinjassa, koska se liittyy paljolti siihen, miten maantieteellisesti näitä rahoja jaetaan, ja se on hyvin selvä asia. Sen sijaan, että tästä nyt jauhettaisiin, pankin pitäisi kiireellisesti ja hyvin tiukasti ryhtyä toimiin. Minä en halua kiihtyä tässä nyt aivan liikaa, mutta haluan pyytää ystävällisimmin pankkia palaamaan asiaan kirjallisesti Eh, mietinnön esittämistä kohdista. Näinhän on tehty aikaisemminkin, enkä halua nyt jättää sellaista vaikutelmaa, että eh, heitä ei vaan kiinnosta se, mitä Euroopan parlamentti sanoo asioista, koska me olemme menossa kohti mm, toimikautemme loppua ja uusi parlamentti on tuloillaan ja taas tulee sitten vahvempaa tarkastelua. Heidän kannattaisi nyt eh, ryhdistäytyä. Eli kirjallinen vastaus mukava. Kiitokset tästä. Näin tämä kohta on käsitelty. Pitää vähän Meillä on vielä kolme asiaa vielä estyslistallamme. Mutta minulla ei ole mitään muuta tekemistä tänään enää. Ja kun nyt ulkonakin on jo kylmää, niin tuskin myöskään lämmityskään auttaa tässä. Mutta on joku seitsemän kuitenkin. Vuonna 2018 erityiskertomus kasvu- ja vakausomuksesta. Herra Maatis, olkaa hyvä. Uh, Kysymys on kasvu- ja vakaussopimuksen ennaltaehkäisevästä osiosta ja toimeenpaneeko komissio sitä sillä tavalla, että kasvu- ja vakaussopimus saavuttaa päätavoitteensa. Asetuksessa annettiin komissiolle paljon valtaa ja harkinnanvaraa täytäntöönpanoon, kun asetettiin ne eri täytäntöönpanosäännöt ja kun tehdään yksittäisiä päätöksiä. Kuitenkin kun instituutio saa tällaisen toimivallan, niin legitiimi kysymys on, käyttääkö se tätä toimivaltaansa sillä tavalla, että päätavoite asetuksessa saavutetaan. Minun täytyy sanoa, että meidän vastauksemme on kielteinen tähän kysymykseen ja voisin selittää teille miksi. Aloitetaanpa. Mikä oli perusajatus tässä ennaltaehkäisevässä osiossa eh, ylisuurten alijäämien menettelyssä? Jäsenvaltioiden pitäisi saada julkisen talouden keskipitkän välin tavoitteet eh, kiinni kohtuullisessa ajassa, puoli prosenttipistettä vuosittain. Ja sanottiin myös, että konvergenssin pitäisi olla nopeampaa Eh, kovin velkaantuneissa maissa. Ja jos vertailee eh, finanssipoliittista valvontaa Euroopan unionin eh, maissa ylisuurten velkojen tai alijäämien menettely esimerkiksi, ja sitten meillä on tämä ennaltaehkäisevä osio rakenteellisten budjetin tasapainon osassa. Jos sen tavoitteet saavutettaisiin, niin komission ja EUn ei tarvitsisi koskaan huolehtia ylijäämä, tästä ylisuurten ylijäämien, alijäämien <laughs> menettelystä, koska tämä ennaltaehkäisevä osio hoitaisi sen homman. No, mitkä ovat asetuksen pääelementit? Konvergenssi, puoli prosenttia vuosittain. Pitää panostaa enemmän jäsenvaltioissa niissä jäsenvaltioissa, joissa 60 prosentin velkaraja ei saavuteta. Vuosittaista ponnistelua voidaan syklisten olosuhteiden suhteen säätää ja oli myös sopeutusvaraa suur uudistusten ja investointitarpeiden suhteen ja sitten e, kertalaatuisten tapahtumien suhteen voidaan olla joustavia. Ja jäsenvaltiot voivat poiketa e, kaksi vuotta neljännes prosenttipistettä vuosittain. Mutta kysymys on, miten se sitten tulkitaan, ja se on asia, mihin palataan vähän myöhemmin sitten. Miten komissio on sitten tulkinut tätä näitä asetuksen antamia määräyksiä ja suosituksia? Tässä ensimmäisellä, ensimmäisessä ensimmäisellä vihreällä tummalla linjalla, miten päästäisiin kolmen prosentin alijäämästä nollaan, jos sitä lähestytään, lähestytään vuosittain puolella prosentilla. Kolme prosenttia vastaa eh, sitä maata, joka on juuri poistunut tästä ylisuurin alijäämän menettelystä. Se saavuttaisi kuuden vuoden sisällä tämän tai viidessä vuodessa, jos otetaan tämä puoli prosenttia alijäämää lopuksi sitten. Mielestäni tämä koskee siis normaaleja taloustilanteita, ei finanssikriisin aikoja, silloin kun on suhdanteet ihan normaalissa vaiheessa. Kuitenkin komissio tulkitsi sitä, että maat voivat jatkuvasti poiketa puolella prosenttia, ei kaksi vuotta, vaan että kaksi vuotta ja sitten kaksi vuotta ja aina vaan kaksi vuotta. Eli se voi viedä 6-12 vuotta. Eli tarvitaankin kuusi vuotta. Ja sitten tässä on erilaisia etuuksia, esimerkiksi uudistusetuus ja investointietuus. Ja yhdessä ne voivat saada 0,75 prosenttia bruttokansantuotteesta. Kolme neljännestä prosenttia se tarkoittaa kolme vuotta. Eli nyt ollaankin sitten 12 vuodesta siirryttyä 15 vuoteen. Ja sitten on nämä epätavalliset tapahtumat, niissä ei ole mitään rajoituksia, se riippuu ihan siitä, mitä komissio on hyväksynyt. Eli tähän mennessä komissio on hyväksynyt puoli prosenttia kumulatiivisesti, eli taas kaksi vuotta lisää. Ja nyt ollaankin jo 17 vuodessa – mutta sitten näissä 17 vuodesta voi iskeä myös lama. Ja laman aikana rakenteellinen tasapaino on aina heikentynyt. En puhu nyt mistään 2008 lamasta, syvästä lamasta, vaan ajatellaan tällainen pieni taantuma, joka tapahtui vuonna 2000. Ja rakenne tasapaino heikkenee 1,2 prosenttia bruttokansantuotteesta. Eli taas siis tämän vi- viisi vuotta. Nyt ollaan jo 22 vuodessa. Ollaanko me vielä olemassa 22 vuoden kuluttua? No, komissiollahan on niin kutsuttu ää, ää, arvonvähennysmahdollisuus. Eli on otettava muita tekijöitä mukaan. Miten tässä puitteistossa sitten sijoittaudutaan, kun tähän menee niin pitkä aika, että äh, se saavutetaan? Se on aika ristiriitaista, kun verrataan sitten asetuksen perustavoitteita. No, ja tämä koskee nyt ihan tavallisia taloudellisia aikoja, ei mitään kriisiaikoja. No, mainitsin, että asetus vaatii myöskin vahvempaa ponnistelua äh, sellaisissa maissa, joissa on äh, korkea velkaaste, Eli ne, joilla on mm, isot velat, komissio on tässä mittaristoa määritellyt sen suhteen, missä mennään liiketoimintasyklissä, mutta kovasti velkaantuneiden maiden pitää tehdä enemmän. Yksi neljännes prosenttipistettä enemmän, paitsi niin kutsuttuna tavallisina aikoina vaaditaan vain 0,1. Ei ole selvit, selitystä siitä, miksi tavallisina aikana 0,1 ja miksi sitten huonoina aikoina neljännes prosentti 0,25 prosenttia bruttokansantuotteesta. Eli tämä on vaatimus kovasti velkaantuneille maille. Tavallisena aikana se ei riitä. Ja sitten kysymys tästä investointi- ja uudistusmäärärahasta kun uudistusmääräraha eh, otettiin käyttöön, mielestäni se oli järkevä lähestymistapa, koska finanssipoliittiset rajoitteet eivät saa vaikuttaa uudistusten täytäntöönpanoon. Tietenkin uudistus maksaa jotain ja sitten mieluummin tehdään uudistuksia silti, mutta sitten että rajoitetaan se siihen kustannukseen, kustannuserään. Se oli asetuksen ajatus. Kuitenkin komissio tulkitsit sitä ja ECOFIN tuki sitä tässä tulkinnassaan, että itse asiassa kysymys ei ole uudistuksen kustannus, vaan että tätä määräystä pitäisi käyttää kannustimena uudistuksiin. Eli ei pelkästään niin, että tiettynä vuonna, kun uudistus täytäntöön pannaan, tulee kustannuserä, niin sallitaan myös, että menoja tulee tulevinakin vuosina me arvioimme, että tämä menee asetuksen ajattelutapaa vastaan. Ja sama koskee investointimäärärahaa, koska investointimäärärahassa ei vaadita edes, että lisätään hallituksen investointeja tiettynä vuonna liittyen bruttokansantuotteeseen. Ei, vaan on riittävä nimelliskorotus. Eli bruttokansantuote voi jopa pienentyä siinä mutta tiettynä vuonna. Mutta sitten tulevina vuosina, mitä ikinä saikaan sille vuodelle, niin se voidaan siirtää ikään kuin määrärahana eh, eh, käyttää mihin tahansa. Voi saada investointimäärärahan, vaikka sen käyttää johonkin aivan muuhun kuin investointeihin. Sama koskee myös näitä poikkeuksellisia olosuhteita, koska kysymys ei ole vain siitä, että tiettynä vuonna saadaan käyttää enemmän varoja, vaan eh, Tämä sovelletaan myös sitten jatkuvasti seuraavina vuosina. No näin se nyt on. No en voi ehkä kommentoida sitä sen enempää, mutta se mikä on myös mielenkiintoista ja tärkeää on, että komissio käyttää yhdenmukaisuutta ennaltaehkäisevän osion kanssa, jotta ei jouduta menemään ylisuurien alijäämien menettelyyn. Mutta itse asiassa komissio kun ajatellaan tätä rakenteellista tasapainoa, joka heikkenee velkaantuneissa maissa, se on edelleenkin pitää tätä riittävänä, kunhan ne näiden määrärahojen osalta mm, pysyvät ruodussa, niin ettei jouduta menemään siihen yli suuren alijäämän menettelyyn. And uh, how it looks in reality. Okay. So you can see that structural balances after 2000... Ja nyt jos katsotaan sitten tilannetta, niin se ei vuonna 2014 jälkeen juurikaan parantunut, kun oli markkinapainetta. Kaikki maat tekivät ponnisteluita, rakenteellinen tasapaino parani. Sen jälkeen lopetettiin. Tämä on keskiarvo ja itse asiassa tuolla keskiarvolla ei ole merkitystä. Keskiarvo, jos katsotaan, niin Euroopan unionilla menee hyvin, mutta tuon ketjun vahvuus ei määriydy yksittäisen linkin vahvuudesta, vaan sen kaikkein heikoimman ketjun osan vahvuudesta. Ja näin hyvin velkaantuneet maalta varoittiin tätä vuoden 2014 jälkeen sen jälkeen, kun elpyminen alkoi ja se oli aika vahva, niin tämä sininen palkki osoittaa, mitä tuon komission matriksin pohjalta vaadittiin ja sitten punainen se, mitä maat itse asiassa tekivät. Ja no voitte nähdä, että pelkästään Irlanti onnistui suoriutumaan tästä paremmin kuin mitä vaadittiin. Kaikki muut kovasti velkaantuneet maat alisuoriutuivat. Ja yllättävää, tai ei nyt ehkä yllättävää, mutta ainakin anomalia tässä tarinassa on se, että 2014-2017 Italiassa ja Espanjassa tilanne huononi ei suinkaan parantunut. Eli nämä ovat kovasti velkaantuneet maat. Ja tähän juuri pitäisi keskittyä. Muiden maiden kohdalla se, mitä ne tekevät, ei ole ainakaan tärkeää, mutta tärkeää on se, mitä näissä kovin velkaantuneissa maissa tapahtuu. Ja tämä sitten on velkasuhde näissä kovin velkaantuneissa maissa. Itse asiassa voidaan nähdä, että mitä muutoksia ei tapahdu Irlannin suhteen. Kaikissa muissa maissa velkaantuneisuusaste suhteessa BKT jäi aika samankaltaiseksi. Velka, velan suhde BKT, nämä ovat 90 prosenttisia maita, eli kovasti velkaantuneet. On mielenkiintoista verrata niitä kohtuullisesti velkaantuneihin, eli ne, joilla on 60-90 prosenttia velkaantumisaste. Näin voidaan nähdä, että ne maat toimivat järkevällä tavalla siinä mielessä, että kun kriisi on menty ohi, niin, mennyt ohi, niin ne seuraavat sellaista finanssipolitiikkaa, joka johtaa velkaasteen vähenemiseen. Tietysti se voisi tapahtua vähän nopeammin, mutta tapahtuu joka tapauksessa. Voimakkaasti velkaantuessa maissa näin ei tapahdu ja se on tämä ongelma. Eli tästä päästään suosituksiimme. Ensinnäkin totesimme, että komission pitäisi ottaa kantaa näihin poikkeamiin. Jos jatkuvasti poikkeaa vaatimuksista neljännesosa prosenttiyksikön kanssa, niin itse komission rahoituslautakunta sanoi, että tätä täytyy tarkastella uudelleen. Samalla komission pitäisi tarkastella myös tuota matriisia ja tätä poikkeamaa. Jos poikkeama ei voi olla pysyvä, niin sitten silloin ehkä matriisi olisi riittävä. Mutta jos hyväksytään se, että nämä poikkeamat voivat jatkua ikuisesti, niin sitten itse matriisia täytyy muuttaa. Se on oikeastaan tämä meidän suosituksemme pähkinänkuoressa. Jolle sanomme myös, että kovasti velkaantuneissa maissa tavallisina aikoina meillä pitäisi olla voimakkaampia mukautumisvaatimuksia kuin tämä 0,1 prosenttiyksikköä BKTstä tällä hetkellä. Totesimme myös, että tämä korjaava osio liika alijäämäprosessi pitäisi hoitaa niin, että vaadittu mukautuminen korjaavan osion puitteissa ei voi olla pienempi kuin vaadittu tuossa ennaltaehkäisevässä osiossa, sillä korjaavassa osiossa tällä hetkellä ei tarvitse rakenteellisessa tasapainossa parantaa mitään. Espanjan tapauksessa on saatu nähdä, että itse asiassa tuo rakenteellinen tasapaino voi huonontua silloin, kun ollaan korjaavan osion puitteissa. Eli millä tavalla voidaan auttaa korjaavaa osiota, joka on pehmeä kuin, pehmeämpi kuin ennaltaehkäisevä? No tässä nyt on vähän ongelmia. Sanoimme, että meillä pitäisi olla korjaavan osion uudistuksia. Se ei voi olla heikompi kuin ennaltaehkäisevä. Tämä komissio hyväksyi. Komissio ei hyväksynyt kuitenkaan ensimmäistä. Siinä sanottiin, että tämänhetkinen puitteisto ei ole tiukka selväksi joitakin pienempiä suosituksia ja olemme kovin ilahtuneita siitä, mutta loppujen lopuksi olemme sitä mieltä kuitenkin, että komission pitäisi uudelleen katsoa tätä yhdistelmää mahdollisuuteen ja siihen, että meillä on aina näitä ikuisesti kestäviä poikkeamia. Ja sanotaan, että no, että maa voi ikuisesti poiketa 0,5 prosenttiyksiköllä. Tämä ei ole johdonmukaista, sitä täytyy katsoa uudelleen lisäksi uudistuslauseke, se pitäisi suoraan liittää näihin todellisiin äh, investointilausekkeisiin. Jos se halutaan säilyttää, niin sen pitäisi johtaa siihen, että se nostaa investointien määrää suhteessa BKT. Eihän, se, eihän siinä muuten oikein ole järkeä. Äh, poikkeuksellisten tapahtumien lauseke jos poikkeuksellista rahakulutusta tapahtuu, niin sen tulisi rajoittua velkaan eikä sen tulisi siirtyä tulevien vuosien kulutukseen. Nämä ovat siis suosituksemme. Kiitoksia siitä te jaksoitte kuunnella. Jos on lisää kysyttävää, niin mä vastaan mielelläni. Ja, Dank, Herr Martis. Wir sehen, dass hier Kiitoksia, herra Mates. Todellakin entinen pankkiri on aina elementissään täällä näin. Seuraavaksi edustaja Pirinski, olkaa hyvä. Yes, Madam Chair, you are quite right. Kiitoksia puheenjohtaja, että on oikeassa. Nämä yleiset esitykset täällä tilintarkastustuomioistuista ovat, ovat vähän erityyppisiä. Ja tämä on ymmärrettävää, koska tämä on aika erikoinen kertomus, erityiskertomus tilintarkastustuomioistuimelta. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Kuinka tämä ennaltaehkäisevä osio toimii vakaus- ja kasvusomuksessa? Ja, että onko se liian ehkä löysä vai toimiiko se kuitenkin oikein? Vai onko se liian konservatiivinen toimissaan? Tämäkin on yksi aspekti. Minulla on pitkä esitys ja lyhyt esitys. Ja pyrin nyt tekemään sen lyhyen esityksen, koska kollega De Jongilla on myöskin kaksi muuta asiaa vielä. Mutta pyrin vetämään yhteen nyt sen, mitä minä ymmärsin tilintarkastustuomioistuimen äh, erityiskertomuksesta. Peruslogiikka, joka liittyy tähän eltaehkäisevään osioon, niin keskipitkän taas on tavoitteena, eli rakennetasapainon saavuttaminen, joka pyrkii siihen, että taloudet kasvavat kestävästi ja luo, luo sitten työllisyyttä ja kilpailukykyä niin edelleen. Tämähän on se tavoite. Ja tämä on myöskin kertomuksen ja komission vastausten perusajatus. Ja haluaisin todeta tähän nyt vähän erityisempää, että komissio ja tilintarkastustuomioistuin ovat täysin eri mieltä siitä, että toimiiko tämä ennaltaehkäisevä osio vai ei. Tilintarkastustuomioistuin on hyvin selkeä sanainen. Seurauksena heidän, kun he katsovat sääntöjä tästä tämän vakaus- ja kasvamuksen ennaltaehkäisen osion osalta, niin tämä ei ole saavoittanut siis sit perustavoitettaan konvergenssia tietyn järkevän ajan puitteissa. Ja komissio on yhtä selkeää kommenteissa, että tästä vasta-argumentin tähän, joka hylkää tilin tarkastustuomioistuimen arvion – että tämän asetuksen päätavoitetta ei ole saavutettu. No kuinka voidaan sitten päättää, kuka on oikeassa, kuka on väärässä? Pyrin nyt vetämään yhteen tämän maan tiiviisti, mitä tilintarkastustuomioistuin on todennut. Ja voin että tässä on viisi tärkeintä asiaa oikeastaan. Ensinnäkin se, että asetuksella on tietenkin selkeitä vaatimuksia mutta se on myöskin epäselvejä määräyksiä, se antaa paljon poikkeusmahdollisuuksia tai joustavuutta. Eli tässä on paljon joustoa. Ja toinen asia. Komissio on kyllä käyttänyt harkintavaltaa, jota heillä on käytössään, mutta ei ole kuitenkaan saavuttaneet sitten tätä keskipitkän aikavälin tasapainoa tällä. Ja täällä on viisi, kuusi argumenttia, jotka herra Mates täällä mainitsi eräissä kalvoissaan. Nimittäin matriisivaatimukset, jotka täällä mainittiin, että niiden pitäisi toimia parhaamoisella tavalla. Koska komissio ei taas tarpeeksi arvioinut sitä, että ovatko nämä keskipitkän ajan tavoitteiden mukaisia – ja sitten siitä, että on tullut tässä ehkä viivästyksiä näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Ja sitten nämä liikkumavarat estävät sen, ettei saavuteta tavoitteita. Ja sitten puitteistossa, tämä siis kohta neljä, komissio on tehnyt tässä harkintaa varan, siis joka jälleen taas sitten löyhentää tätä järjestelmää. Ja sitten vielä tilintarkastustoimen totesi, että tämä komissio tiet, ei ole tiettyjä menettelyä aloittanut, koska tähän liittyvät myöskin muutkin asiat. Eli varojen periminen on hyvin, hyvin epäröivää. Nämä ovat kaikki asia argumentteja, Eli tässä komissio ottaa liian joustavasti sääntöjä. Ja sitten tilintarkastustuomioistuin toteaa, että kun kriisi poistui, niin keskipitkän aikatavoitteiden saavuttamisen paine oli huomattavasti vähäisempi, ja silloin taas koko toiminta kärsi tästä. Sitten edelleen tässä oli tiettyjä teknisiä aspekteja, joita komissio piti ottaa huomioon. Ja sitten voin todeta, että nämä suositukset koskevat pelkästään sellaisia tilanteita, joissa pyritään elvyttämään. Lisäkulutuksella tämä johtaisi taas hyvin asymmetrisiin päätelmiin. Ja tällaisia oikeastaan lisäksi pitäisi rajoittaa ihan budjettisyistä jo. Ja Eero Mathes totesi myös nämä suositukset, joita tilintarkastustuomioin on tehnyt. No en tähän sanaan toista komission vastauksia, koska meillä on komission edustaja täällä pääosa, pääjohtaja Pence, joka on finanssipolitiikasta vastuussa oleva henkilö, joka on varmaan hyvin innokas esittämään komission kannan tähän aiheeseen tilintarkastustuomioistuimen raporttiin liittyen. Ja sitten nämä suositukset vielä, joita on tehnyt. Niitä on kuusi. En halua nyt toistaa niitä, mutta haluan muistuttaa, että kaikkein tärkeimmät ovat sellaisia, joita komissio taas ei hyväksy. Ei matriisin kanssa sinänsä mitään vikaa ole. Eikä joustavuudessakaan sinänsäkään ole mitään vikaa. Siis tapa, jolla täytyy pannaan asetus Tietenkin tiedottamisessa on aina parantamisen varaa, sehän on selvä, ja soveltamisessa. Ja myöskin toimintatavan soveltamisessa. Mutta tässä on vielä asia, joka sen alussa. Eli ilmeisesti tilintarkastustuomioistuin kritisoi komissiota, että he ihan joustavia. Minä itse taas epäilen, että onko komissio tarpeeksi joustava, koska on huomattu, että vakaus ja kasvamukset on tullut maailman kaikkein vaikein budjettien valvontaväline. Emme ehkä tiedä tarkkaan, mistä edes puhutaan tässä. Ja olemme nähneet joka päivä tällaista sellaista kehitystä, että on suuria eroja siitä, kuinka tämä paketti, tämä sopimus ymmärretään. Joten tilintarkastustuomioistuimen kritiikki on nyt hyvä tilaisuus katsoa koko sopimusta sellaisena. Edustaja Jana, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. presidenta. mucho eh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Matesia hänen esityksestään. Olen samaa mieltä kommenteista siihen. Ehkäpä tämä johtuu siitä, että minä en tiedä tätä. Ilmeisesti tässä on joku matriisi ja sen kanssa tapahtuu joku ihme, koska sen pitäisi ratkaista kaikki meidän ongelmamme. Sopiiko tämä matriisi nyt alijäämän ja ylijäämän ratkaisemiin, koska Mates, kuten tiedätte, täällä on maita, joilla ylijäämä on kuolettava verrattuna muuhun Eurooppaan. Ja toiseksi, onko tämä matriisi sellainen, että sisältääkö se tietoa eh, siitä alijäämän lähteestä ja syystä. Esimerkiksi Espanjassa mm, alijäämä johtui mm, yksityistä sektorista ja pankkisektori tarjosi sitten huonoja lainoja, toksisia lainoja. Pankit pelastetaan sitten julkisilla varoilla johtuen siitä, että meillä on liian suuria yksityisiä velkoja. Eli yksityistä tulee julkista velkaa ja se tarkoittaa sitä, että komission pitää tässä soveltaa jotain matriisia, jotta se voi lieventää niitä ongelmia, joita pankit loivat ja jotka olivat itse asiassa lähtöisin yksityisestä velasta. Onko tämä otettu huomioon? Ja toiseksi, minä vuonna eh, tilintarkastustuomioistuin on analysoinut tilannetta – kun tätä matriisia tai tätä matriisin tulkintaa kehitettiin. Niin halusin tietää siitä, koska matriisi Meille kerrottiin, että sitä ei voida soveltaa silloin, kun kriisi ei ole meneillään, mutta 2008han kriisi oli iso ongelma. Haluaisin tietää, eh, mitä vuosia Mates kollegoineen on eh, tutkinut. Generaali Ekfin Hapeng. Herra Peng, Ekfin pääosastolta, olkaa hyvä. <coughs> Uh, many thanks, Madam Chair. I will try to keep my... Uh... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Aion puhua lyhyesti, jotta säästämme aikaa. Mutta tietysti olen valmis vastaamaan yksityiskohtaisempiinkin kysymyksiin, jos tarvitaan. Haluaisin painottaa kahta kohtaa tässä tuomioistuimen kertomuksessa ja Mattesin puheenvuorossa. Puheenvuorossa alussa hän keskittyi siihen, onko komissio käyttänyt harkintavaltaansa päästäkseen kasvu- vakauspaketin tuloksiin. Nämä ovat tulleet tuomioistuimen raportissa esille ja itse asiassa meillä on sopimus ja täysin sopimus komission ja neuvoston välillä. Sillä kuten tiedämme, hyvin pitkälti kasvun vakauspaketin täytäntöönpano on yhteisellä vastuulla sekä neuvoston että komissiolla. Eli jossain määrin minusta meidän on tärkeää pitää mielessä se, että meillä on tällainen laaja mittainen institutionaalinen pohja. Kun puhutaan matriisista, puhutaan joustavuuslausekkeesta, niin tässä ei ole ajatuksena se, että komissio yksipuolisesti näitä ehdottaa, vaan kyseessä ovat säännökset, jotka aika, ovat aika yksityiskohtaisestikin ECOFIN-neuvoston hyväksymiä yhteisessä, sen yhteisessä kannassa. Tämä varmaan kannattaa pitää mielessä ja sitten voidaan tietysti mennä yksityiskohtiin, mutta ehkäpä nyt aivan näin lyhyyden nimissä, niin ei kannata mennä niihin nyt. Toinen kohta. jonka Pirinski otti puheenvuorossaan esille, oli se, että Tuomioistuimen kommentit ovat usein suunnattu komissiolle siinä suhteessa, miten se täytäntöönpano tätä sopimusta. Mutta joissain tapauksissa vaikuttaa siltä, että niitä suunnataan itse asetusta kohtaan. Pirinskehän nimitti tätä selkeästi epämääräiseksi säännöksi, säännökseksi. Tietysti voidaan käydä pitkä keskustelu siitä, millä tavalla vakauspaketin seuraava muutosta tulisi tehdä, mutta tässä vaiheessa minun tehtäväni niin komission edustajana on on noudattaa lainkirjainta mahdollisimman pitkälti esimerkkinä. Kun oitte esille kysymys siitä, että poikkeusmarginaali laskee siinä maassa, jonka pitäisi mukauttaa pitkän aikavälin tavoitettaan 0,5 prosentilla, mutta sitten on tuo poikkeus, mm, joka on 0,25 luokkaa vuositasolla. Niin kuten täällä todettiin tässä alkuperäisessä ehdotuksessa, niin tämä on seurasta erityissäännöksestä, joka löytyy tässä sopimuksessa, jonka lainsäätäjä on, te- on tehnyt. Euroopan parlamentti ja neuvosto aikoinaan päättivät, että sen pitäisi olla siinä. Ja joko sitten tässä pitää kiertää tätä tilannetta tai keinotikoisesti lisätä tuota matriisia, jos nyt ymmärsin näitä mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja, ratkaisuvaihtoehtoja joita tuomioistuin esittää. No aivan samalla tavalla sitten tuo sopimuskaan ei ole viimeinen sanamuoto. Sehän pohjautuu vuoden 2005 uudistuksiin sopimuksessa. Siinä ei määrätä, että määrärahat, jotka liittyvät rakenneuudistuksiin, pitäisi rajoittaa tuon uudistuksen budjettipohjaisiin kustannuksiin. Tämä olisi mahdollinen tulkinta, mutta ei sellainen, joka löytyy lainsäädännöstä. Ehkäpä seuraavaa sitten seuraavassa muotoilussa sopimuksessa se tulee esille. No tietysti on paljonkin eri mieltä siitä, mikä tämän sopimuksen tavoite on. Ja Matesin ja Pirinskin välillä käyty keskustelu antoi selkeän näkemyksen näistä ääripäistä. Yksi oli sitä mieltä, että kemmyys on ollut liian joustava ja Pirinski totesi, että komissio ei ehkä ollut riittävän joustava. Olisi houkuttelevaa sanota, että in mediosta virtus ja että kun olen tässä keskellä, niin se on kaikkein paras asema. Ja houkuttelevahan se olisikin näin todeta, että kultainen keskitie on paras. Mutta totean vain, että uskomme voimakkaasti, että meidän joustavuus käsityksemme, varsinkin nyt sitten tämän kriisin jälkiseurauksena, joka oli aivan poikkeuksellinen luonteeltaan. Uskomme, että toiminta on ollut järkevää ja se on kunnioittanut tätä taloudellista tilannetta, vaikka näitä eri tapauksia tietysti täytyy käsitellä ja Euroopan ähm, finanssilautakunnan äh, näkemyskin tässä on otettu huomioon. Tässä vaiheessa kuitenkin sitten pääsen tämän ensimmäisen päätelmän piiriin ja sitten voi tietysti selventää, jos tarvitaan vielä lisäkohtia. Herr Matsis, bitte. Herra Matsis, olkaa hyvä. Joo. Kiitoksia, no tietenkin. Kyllä, komissio tietenkin saa ekofinilta hyväksynnän matriisista ja myöskin joustavuudesta. Mutta tämä ei ollut asetuksessa kyllä mukana, säännöstössä mukana. Eli komissio on itse päättänyt tällä tavoin, alkanut panemaan täytäntöön matriisia ja sitten saavat tuosta myöhemmin ECOFin neuvoston hyväksynnän tälle. No, voin jättää teidän päättäväksi, niin onko tämä näin. Mutta asetuksessa ei ole mitään määräystä sen suhteen, että tämä, tämän täyttöönpano ja se hyväksynnän täyttöönpanon osalta pitäisi käydä neuvostossa tämä hyväksyttämässä. No tätä ei lue siellä. Tietenkin komissio on itse vastuussa tästä. Mutta tämä on oikeastaan lopputuloksen kannalta nyt sitten kovinkaan hyödyllistä. Niin. Kyllä. keskimääräisesti maat to, paremmin kuin komissio vaatii, näin keskiarvoisesti. Mutta jotkut hyvin velkaantuneet maat, jotka tietenkin hyötyvät kaikkein näistä sääntöjen väliästä tulkinnasta komissio harjoittaa. Ja tämä on mahdollisuus poiketa näistä säännöistä. Niin komission finanssivaliokunta itse totesi, että jos, jos tällaista esiintyy, niin sitä, tämä pitää korjata seuraavina vuosina tämä, tämä siirtymä. Ja kyllä komissio pitää sitten selventää määräyksiä, jos uskotaan, että ne eivät sitten ehkä toimi ja miten pitää määritellä, mikä nämä prosenttimäärät ovat. Niin Aila Sendersia vielä, että tämä matrisia ei käytetty tämän korjaavan osion puitteissa maihin. No oikeastaan kriisiaikojen meikin suurin osa maista oli tässä, tässä järjestelmässä, mutta matriisia ei ollut laillisesti kuitenkaan sovellettava väline näihin maihin, jotka ovat ennaltaehkäisen osion puitteissa. Mutta vain joissain tapauksissa sopimuksissa. Ei pelkästään näiden maiden osalta, mitkä mainitsin täällä aikaisemmin, vaan myöskin muidenkin maiden osalta. Odotettiin, että maat voisivat siirtyä pois tästä korjaavasta osiosta, vaan pelkästään syklin avulla. Tällä tavoin voidaan saavuttaa keski pitkän aikavälin tavoitteet. Ainakin tämä koskisi joitakin maita. Eli kyllä järjestelmää pitää vielä rukata, ja tämä on varmaankin tulevaisuuden asia, joten odotan, että tämä todellakin tehdään vielä. Niin, kiitoksia. Tähän. Tämä asiahan menee sitten seuraavalle kierrokselle Italiaan kerran. Ja odottaa sitten, mitä sieltä tapahtuu. No, historia varmaankin sitten päättää, kuka oli oikeassa. Toivottavasti kuinka tästä nyt ei synny mitään suurempia ongelmia tämän osalta sitten historian valossa. Edustaja Pirinski vielä, olkaa hyvä. Ihan lopuksi, mutta ei pitkään. Madam Chair. Uh, Puheenjohtaja, tässä lämpötilassa ja tähän aikaan illalla en halua pitkittää tätä päätelmien tekoa mitenkään. Keskustelu on osoittanut, että tämä on aivan keskeinen vyyhti, jonka kohtaamme, ja haluan vain lopettaa oikeastaan kysymyksellä. Keskipitkän aikavälin tavoitteet ja matriisi tuntuvat olevan ikään kuin pyhä lehmä, koskemattomia, niihin ei saa koskea. Kaikki muut asiat voivat muuttua, mutta ne ovat asioita, joita on kunnioitettava ja joille on kumarrettava päivittäin. Minusta se on kyseenalaista. Kysymys on kurinpitopolitiikan eh, filosofia ja sehän on romahtanut. Siltä on pohja pudonnut. Kiitä. Ja, gut, also, haben Sie auch Hyvä, onko teillä myöskin ammatillisten talous ja eko, ekovaliokunnan kollegoiden kanssa. Onko teillä mitään tavoit- tapaamista heidän kanssaan? että käyttää myöskin heidän puheillanne puhumassa asiasta. Kiitoksia. Näin tämä asia on näin käsitelty loppuun tietenkin voin todeta vain, että kollegat voivat käsitellä myöhemmin. Ja sitten kohta kahdeksan erillisvirastojen parlamentaarisen valvonnan valmistajien säännösten yhteisjulkisen kääntöpaino. Tässä on valmistajana kollega De Jong, ja pyydän anteeksi häneltä, kun hän joutuu odottamaan näin pitkään. Nyt kollega De Jong saa esitellä tämän lausunnon. Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja. Ei minusta ollut ollenkaan kamalaa joutua odottamaan ja kuunnella tätä keskustelua, koska sekin oli ihan mielenkiintoista. Puhun ihan lyhyesti. Kysymys on ei lainsäännöllisestä kuulemisesta AFKO-valiokunnalle. Eikä kysymys ole mistään ihan uusistakaan asioista. Hyvin useinkin olemme valiokunnassa puhuneet siitä, millä tavalla toimintavälinen sopimus toimii. Ja tässä oikeastaan päästään siihen lopputulokseen, että kun kysymys on siitä, että onko tämä hoidettu kaikkein tehokkaammalla mahdollisella ta- tavalla, millä tavalla virastot toimivat ja mm, onko päällekkäisyyksiä, niin komission silloin pitää esittää ehdotus tässä suhteessa, mutta komissio ei niitä es- e-, esitä, sillä aika hankalaahan se tietysti on, kun jokaisessa jäsenvaltiossa on monta virastoa. Parlamentti on kuitenkin pyrkinyt tähän ja olemme omassa työryhmässämmekin käsitelleet tätä. Toiseksi alkaa syntyä mm, ristiriita sen välillä, että yhtäältä halutaan, että virastot voivat ottaa vastaan maksuja erilaisista luvista, joita ne myöntävät, ja toisaalta sitten taas nämä maksut pitäisi suunnata komissiolle niin, että voimme toimia riippumatta niistä, jotka, joille annamme luvan. Ja toinen, tämä on aika tärkeä tulolähde. Eli tässä suhteessa meillä on aina ongelmia. Ja toinen kohta koskee sitä, että se kirjeenvaihto, jota on käyty parlamentin puhemiehen ja komission välillä, että jos virasto siirretään, niin silloin parlamentilla pitäisi olla sananvaltaa. Näyttää kuitenkin, että se on ihan marginaalista tuo sananvalta tässä suhteessa. Se koskee esimerkiksi Euroopan lääkevirastoa. Kaikki muu itse asiassa on ihan tällaista standardikyselyä, jota aina harjoitamme, että ne suositukset, joita tuomioistuin esittää, että niitä todellakin noudatetaan raportoinnista ja katsotaan sitä, millä tavalla näitä suosituksia on täytäntöön pantu. Minun mielestäni nämä ovat pääkohdat ja eikä tämä mikään pitkä keksti ole. Tietysti sitten tarkistukset ovat asiarikseen, mutta äh, tai että voimmekin siinäkin suhteessa tehdä hyvää yhteistyötä varjostelijoiden kanssa. Schattenberichterstatterin on Frau Kadenbach, Mr. Karepa, varjoesittelijöistä, olkaa Ja zuerst einmal ein Ensinnäkin lämmöt kiitokset esittelijälle Tejongille. Haluaisin kiittää häntä hänen esityksestään. Minä olen jo vuosittain muissakin valiokunnissa toiminut muiden virastojen kanssa, myös Envi-valiokunnalla tärkeiden virastojen kanssa. Ja arvostan suuresti näiden toimintaa. Ja teidän asiantuntemuksen avulla olette erittäin tärkeää valiokunnan työlle, mutta myöskin parlamentin työlle. Ja minä olen myöskin ollut SNT-esittelijä myöskin virastoja koskevassa mietinnössä. Ja meidän pitää ottaa aina esille virastojen merkitys, sillä ne toimijat täällä EPssä, jotka eivät kauheasti iloitse eu toiminnasta, niin näkevät on pelkästään kuluja virastoissa, jotka näin niiden tekevät työtä. Ja iloitsen, että teettää nämä asiaa näin, vaan päinvastoin. Tämä tarkoittaa sitä, että parlamentin pitää kuten ennenkin vain vahvistaa virastojen toimintaa, mutta myös tarjota budjetista tarvittavat varat tähän rahoituksellisesti. Ja Tämähän on sellainen ala, jota pitää aina painottaa. Ja voi olla niin, että virastot joutuvat EPn ja neuvoston päätöksellä tekemään lisätehtäviä, mutta sitten että saa tähän tarvittavia varoja ja, ja henkilökuntaa. Se, että siirretään tehtäviä komissiolle, se oli tässä kohtaa vähän liian yleistä. miettäisin kyllä tämän nyt syrjään. Voimme tota, että tässä on tiettyä tyytymättömyyttä on sen osalta, että ovat kaikki virastot tarpeen. Nekin tilintarkastustuomioistuin tarkastaa virastot ja tilintarkastustuomioistuimen tehtävä on hyvin tärkeä. Samoin kuten myöskin virastot tekevät vuosittaisia raportteja, tehdään myöskin rahoitusraportteja ja myöskin tilitaseet vuosittain ja loppuraportit. Tämä Virastojen verkosto pitää erityisesti mainita, sillä tämä parantaa virastojen yhteistyötä. Kaikki muuta voin tukea paitsi ehkä paitsi kohta kolme, jota pitäisi vielä selventää, mutta ainakaan minun puolestani nyt kauheasti tähän enää tarkistuksia ole tulossa. Kiitoksia, edustajat siellä, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank. Äh, Schattenberichterstatter der EVP ist... Kiitoksia. EPPn varjoesittelijä on Sarvamaa, joka valitettavasti tänään ei päässyt paikalle ja tästä syystä hän pyysi minua lukemaan täällä lyhyen kannanoton. Sarvamaa haluaisi pahoitella sitä, ettei päässyt tänään paikalle ja hän kiittää De Jongia tästä mietintöluonnosta. Sarvamaa tukee esittelijän kantaa lausunnossa ja haluaisi ottaa kolme kohtaa esille, jota hän halusi kehitellä lisää. Ensinnäkin palkkakertoimet tulisi korjata, jotta ne heijastelisivat todellisia kustannuksia. Toiseksi virastojen budjetteja tulisi valmistella tulospohjaisen budjetoinnin perusteella. Ja kolmanneksi teemapohjaista lähestymistapaa virastoissa tarvitaan, että voidaan paremmin asettaa etusijalle virastojen tehtäviä, vähentää päällekkäisyyttä ja lisätä yhteistyötä varsinkin niiden virastojen välillä, jotka työskentelevät samoilla aloilla. So I just forgot one sentence that's very dear and important to me to... Uh... Niin, olen vain yhden virkkeen tästä, mikä pitäisi olla tärkeä. Eli parlamentilla ei ollut näiden virastojen, EMEAn u, u, siirrossa silloin sanavaltaa, se ei ole kyllä minusta hyväksyttävissä. Genau, wir haben uns ja schon... Niin, mehän on usein käsitelleet täällä virastoja jo viisi vuotta, jotka minä olen työryhmässä mukana. Ja asia kirjoilla niin paljon tarvittiin todellakin kyllä tällainen laukku, että pystyi kantamaan sinne, joka kulki pyörillä. Joten koskaan ei mitään tuloksia tästä tullut. Että on hyvä tietenkin nyt, jos sihteeristö olisi vähän, vähän enemmän antaa meille toivoa tästä. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you, thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin komissio on samaa mieltä esittelijän, teidän ja muiden jäsenten – esittämistä kommenteista, mutta en sanoisi, että mitään ei ole saavutettu tai tehty. Esimerkkinä esimerkiksi tehokkuus, lisäykset ja komissio on pyrkinyt tehostamaan toimintaansa jo paljon ennen kuin toimielinten välisen erillisvirastoja koskevan työryhmän suositukset esitettiin, erityisesti asioissa kuten tehokkuus, IT-palveluiden käytössä, tehokkuus yhteisten hankintojen suhteen tai tilintar- tilitoimistojen palveluiden käytössä tehokkuus ja muuta. Haluan vain viestiä teille, että pidämme tätä vakavana asiana ja jatkamme edelleenkin teho- tehostamiskohteiden kartoitusta. Ja vielä yksi asia, kun komissio kerran teki ehdotuksen siitä, että se fuusioisi kaksi virastoa, niin epäonnistuimme epätoivoisesti ja siksi harkitsisimme vakavasti ennen kuin komissio tällaista uudelleen ehdottaisi. Emme voi fuusioida vaan fuusioimisen ilosta, vaan erillisvirastot sellaisina kuin ne eh, tällä hetkellä ovat olemassa, niillä on selkeät omat tehtävänsä ja mandaattinsa. Tietenkin voidaan keskustella siitä, voisivatko ne käyttää vaikka samoja toimitiloja kuten Pariisi, missä mm, virasto muuttaa Lontoosta Pariisiin. Näitä asioita tutkitaan läheisesti, mutta ei voida fuusioida vain fuusioimisen ilosta, koska näillä on ihan selkeät omat tehtävänsä ja mandaattinsa, toimialansa. Puhuitte eh, EMEAN ja evan siirtämisestä Lontoosta Pariisiin ja Amsterdamiin. Eh, tiedätte, mikä lopputulos tässä on ollut. Komissio ei niinkään ole osapuolena tässä, vaan tämä on enemmänkin parlamentin ja neuvoston välinen asia, koska vuosikymmenten perinne on se, että tämä on äm, tämä virastojen toimipaikka on neuvoston käsissä. Nyt parlamentti kiistää tämän ja haastaa tilanteen emme voi yksipuolisesti sitä muuttaa kuitenkaan. Meillähän on olemassa oleva menettelytapa ja eriäviä näkemyksiä parlamentin ja neuvoston välillä erityisesti. Ja kompromissisopimus, että EBA ja EMEA äm, siirtyvät ennen kuin Brexit tapahtuu, äh, tapahtuu sillä ehdolla, että komissio tekee raportin huhtikuuhun mennessä, jossa tutkitaan tätä asiaa, mutta komissio ei pysty ennakoimaan tulevia menettelyjä tai toimintatapoja, niistä pitää sitten neuvotella uudelleen näiden kolmen instituution välisesti. Taidanpa jättää puheenvuoroni tähän, kiitos. Ja, vielen dank. Also gut, die Hoffnung stirbt. Kiitoksia Toivo kuolleista viimeisenä. Esitteli, olkaa hyvä. Äh, <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan ensinnäkin haluan omalta puoleltani todeta, että kun puhutaan mm, virastoista, niin hyvin, erittäin hyvää työtä tehdäänkin ja, ja sekin täytyy ehdottomasti myös ottaa selkeästi esille. Me katsomme nyt ongelmia, mutta, no, ja ongelmat ovat tässä sitten keskiössä mutta mistään ei sinänsä tule nyt ilmi se, että me olemme periaatteessa kuitenkin ihan tyytyväisiä siihen, mitä virastot tekevät. Ne tekevät tärkeää työtä ja se on mielestäni hyvä lisätä myös tähän lausuntoon. Olen myös aivan samaa mieltä edustaja Servanan kanssa. Mielestäni kuitenkin kummallista on se, että kun puhutaan toimintavälisestä työryhmästä, niin olen kyennyt osallistumaan siihen. Eli budjetin valvontavaliokunnassa Timmermans komissiosta on todennut, että komissio tekee hyvää tutkimusta, ja jos kysymys on sitten tästä, niin jos esimerkiksi puhutaan rautatievirastosta, niin sillä on esimerkiksi kaksi toimipaikkaa samassa valtiossa. Vieläkään ei ole mitään selkeää selitystä siitä, miksi he eivät voi istua yhdessä konttorissa. Ja näin myös on puhuttu siitä, että kaikki pitäisi tuoda yhden mandaatin alle ja kaksi virastoa lyödä yhteen. Ja se, että se poliittisesti on hankalaa, sen ymmärränkin kyllä. Mutta ei Euroopan komission pidä pelkästään katsoa sitä, että mikä on poliittisesti hankalaa, vaan sitä katsoa, mikä on tehokasta. Ja mehän istumme täällä budjettivalvonnassa sitä varten, että myöskin pyrimme tähän tehokkuuteen. Ja nyt olen kuullut tietysti, että ei välttämättä ole halukkuuttakaan tehdä tätä. Minun mielestäni se ei kyllä ole missään tapauksessa hyväksyttävää. Kiitoksia. Also, genau. Ich möchte zur Ehrenrettung dieses niin tämän valiokunnan kunnian perustamiseksi ja päästämiseksi voin todeta, että me olemme tehneet tämän ehdotuksen että, ja tukeneet sitä myöskin, että yhdistettäisiin virastojen toimipaikat ja sitä pitääkin tukea. Näin tämän kokous varmaankin lähenee, tämä kohta lähestyy loppua. Mennään sitä viimeiseen esityslistan kohtaan, jossa herra Plomer on myöskin täällä mukana esittelemässä tätä. Olen pahoillani herra Plomer, et tottenkaan ainakaan odottaneet tätä kohdan käsittelyä. Teillä on nyt mahdollisuus esitellä tämä tutkimus. Olkaa hyvä. Yeah, thank you very much. Um... Paljon kiitoksia. Kiitos herra De Jong kutsusta tulla tänne esittelemään tätä päivitystä Kysymys on päivityksestä. Tämä ei ole siis täysi tutkimus, sellaisen, sellainen kuin mihin olette tottuneita, mutta tässä viitataan tutkimukseen, jonka olemme tehneet vuonna 2015, kun katsoimme komission asiantuntijaryhmiä ja asiantuntijaryhmärekisteriä. Kuten tiedätte, paljon on tapahtunut 2015 jälkeen ja sen vuoksi meitä pyydettiin tarkastelemaan tilannetta uudelleen. Teimme tämän uudelleen tarkastelun viime kesänä ja keskityimme kvantitatiiviseen arvioon tai päivitykseen. Käytimme sitä dataa, mitä komission asiantuntijaryhmärekisterin tietokannassa oli. Ja sitten teimme kyselyn myös komissiolle ja kiittäisin Klaussia siitä, että hän antoi meille paljon vastauksia ja yksityiskohtia aineistoksi. Lyhyesti esittelisin päätietoja asiantuntijaryhmäjärjestelmästä. Keskityn muutamiin kohtiin ja ulottuvuuksiin, koska ne herättivät huolenaiheita vuonna 2015. Tasapaino, avoimuus, olemme lisänneet tähän yhden asian, jota emme katsoneet vuonna 2015, ja se on sukupuolitasapaino. No niin, aloittaakseni eh, vähän asiayhteydellä, miksi tämä päivitys ja miksi tämä aikaisempi tutkimus tehtiin opetan Exterin yliopistossa politiikkaa ja vähän aikaa sitten törmäsin oppikirjaan, missä keskusteltiin asiantuntijaryhmistä ja siinä vertailtiin komission asiantuntijaryhmiä ja vastattavia, vastaavia järjestelmiä jäsenvaltioissa. Eli liikealalla erityisesti EU tarjoaa aika vaarattoman ympäristön, missä agendoja voidaan tehdä ja sopimuksia voidaan tehdä eh, yksityisesti eh, ja suojassa erityisesti eh, Euroopan parlamentti ja muut ryhmät voidaan pitää tämän prosessin ulkopuolella. Tämähän kuulostaa hyvinkin kriittiseltä lausumalta ja täytyy todeta sen asiayhteys tämä löytyy. Tämä on lausuma, joka on tehty näkemysten perusteella järjestelmään, ennen uudistusta, ennen vuoden 2015-2016 uudistusta. Ja kuten tiedätte kaikki, Euroopan parlamentin ja oikeusasiamiehen sekä komission kokemuksen pohjalta asiantuntijaryhmä järjestelmää uudistettiin. Toukokuussa 2016 saimme sitten komissiolta uudet horisontaaliset säännöt näille ryhmille. No niin, missä nyt mennään? Sitten heinäkuussa 2018 katsoimme tietokantaa silloin koskien näitä asiantuntijaryhmiä. Tässä näkyy vain kokonaisluvut. Meillä on 755 aktiivista asiantuntijaryhmää tällä hetkellä, yhteensä 15 515 jäsentä. Tämä vihreä linja näyttää kehityssuuntaan jäsenten määrässä vuonna 2015 ja 2018 aika paljon vähemmän henkilöitä mukana. Ryhmien määrässä ei ole tapahtunut niin suurta pienennystä. Nyt niitä on 755, 2015 niitä oli 788. Aikaisemmassa tutkimuksessa se oli pidempikestoinen ja me silloin asiantuntijaryhmiä oli 1300. Eli tämä pienenevä trendi on jatkunut näihin päiviin asti. Kuka sitten istuu näissä asiantuntijaryhmissä? Nopea vertailu vuosien 2015 ja 2018 välillä meillä on nämä viisi kategoriaa, kahden tyyppisiä yksilöasiantuntijoita, ne, jotka edustavat itseään siellä vain, heillä on hyvää osaamista tietyllä alueella ja sitten sellaisia asiantuntijoita, jotka edustavat jotain tiettyä etua. Molempien määrässä on vähennystä, samoin kuin organisaatioiden edustajissa vähennystä on ollut, ja sitten jäsenvaltioiden edustajien määrä on vähentynyt huomattavasti. Sitten meillä on uusi kategoria, jota ei ollut vuonna 2015. Se otettiin käyttöön uudessa horisontaalisessa säädöksessä, eli muut. Se tarkoittaa käsittääkseni kolmansien maiden organisaatioita, virastojen edustajia ja ehkä muita kansainvälisiä organisaatioita, jotka aikaisemmin olivat, kuuluivat tähän organisaatiot ryhmään, kategoriaan. Sitten toisesta näkökulmasta, jos katsotaan jäsenyyttä näissä ryhmissä vuonna 2018, Oranssilla näkyy kaksi kolmannesta jäsenistöstä tulee jäsenvaltioista ja sitten pienempiä osuuksia sitten yksilöedustajille, organisaatioille ja muille. 23 prosenttia tosiaan on organisaatioiden edustajia Eh, ehkä yksi tärkeä asia, muistatte ehkä tästä puhuttiin silloin vuonna 2015 tutkimuksen yhteydessä, sitä kritisoitiin kansalaisorganisaatioiden taholta, että ei ollut aina niin selvää, keitä nämä jäsenvaltioiden edustajat itse asiassa olivat. Ja nyt uudessa horisontaalisessa sääntökokoelmassa on tehty hyvin selväksi, että jäsenvaltioiden edustajien täytyy olla virkamiehiä tai julkishallinnossa muuten työskenteleviä. Jos katsotaan sitten organisaatioita erityisesti, koska tämä on se kategoria, eh, joka huolestutti jossain määrin menneisyydessä, tästä käy selväksi, mistä huoli ehkä tulee, kun ajatellaan tasapainoa talouselämän ja ei-taloudellisten ja toisaalta yritys- yritysten ja ei-yritysten edustajia, niin tässä näkyy erilaisia kategorioita, ammattijärjestöjä, pankkeja, lakitoimistoja, konsulttitoimistoja, ammattiyhdistyksiä, akateemisia tai tutkimusinstituutteja Ja sitten nämä, jotka eivät ole taloudellista etua ajavia, niitä on vähemmän. Eli kansalaisjärjestöt 2 prosenttia vain esimerkkinä. Sitten nämä kohdealueet, eli tasapaino taloudellisten ja ei-taloudellisten etujen välillä. Tästä taas näkyy horisontaaliset säännöt 2016 ilmaisevat eksplisiittisesti sitoumuksen tasapainoiseen kokoonpanoon näissä ryhmissä. Jo heti johdanto-osan kappaleissa tämä periaate mainitaan. Kuitenkin, kuten tiedätte, tämä on edelleenkin tavoite tasolla ja äh, selkeä tavoite, että ei ole asetettu tasapainon saavuttamiseksi. Me pyrimme toistamaan sen, tutkimuksen, jonka teimme 2015, katsoin, että ne, asiantuntijat, ne asi, asiantuntijaryhmät, missä meillä on taloudellisia etuja kyseessä, onko siellä hyvä tasapaino? Ja tämän tiedon pohjalta näemme, että tilanne on parantunut, mutta edelleenkin 74 prosentissa asiantuntijaryhmiä, missä meillä on taloudellista etua edustavat jäsenet, niin he ovat enemmistössä. 20 prosentissa on toisinpäin, eli ei-taloudelliset edut edustettuna, ja 6 prosentissa on sitten tasapaino taloudellisten ja ei-taloudellisten etujen välillä. Tämä on ehkä täysin epäproblemaattinen, ongelmaton asia, mutta tässä on ehkä vähän enemmän taloudellista etua edustavia jäseniä, mutta se ei ole niin suuri asia, koska molemmat osapuolet saavat äänensä kuuluville – me katsoimme ikään kuin epätasapainon määrää eri kategorioiden välillä. Täällä on tämä harmaa, eli, ei ta, eh, eli täysi tasapaino. 22 prosenttia meillä on sitten hyvin vähän epätasapainoa, eli neljännes ja vähän alle puolet jäsenistä edustaa sitten ei-taloudellisia etuja ja sitten tämä keskivälin kategoria, missä neljännes edustaa ei-taloudellisia intressejä ja sitten tämä huolestuttavin kategoria 23 prosenttia, missä epätasapaino on silmiinpistävä, missä taloudellista etua edustavat ovat läsnä ja siellä ei ole lainkaan sen toisen, eli ei-taloudellisten etujen edustajia. Kuitenkin tilanne on parantunut huomattavasti verrattuna vuoden 2015 tilanteeseen. Silloinhan kysymys ei ollut 23 prosentista, vaan 70 prosentista ja risat, missä mm, ei ollut ollenkaan näitä ei-taloudellisia etuja edustavia jäseniä. Seuraava kohdealue on sitten avoimuus. Tässäkin on merkittävä määrä innovaatioita puitteistoon. Meillä on julkiset tarjouskilpailut nyt pakollisia ja data näyttää, että poikkeuksia tähän ei juurikaan ole ollut. Täytyy mainita myös, unohdin tämän Tärkeä linkki on nyt olemassa asiantuntijaryhmien välillä ja rekisterin välillä ja sitten avoimuusrekisterin välillä, joka vaikuttaa asiantuntijoihin, jotka edustavat jotain tiettyä etua tai organisaatiota, ja heidän pitää olla avoimuusrekisterissä, jotta he saavat osallistua tähän asiantuntijaryhmään. Ja tämä itse asiassa käsitellään hyvin tiukasti niin kuin data antaa ymmärtää, koska komissio on antanut tietoa noin 120 jäsenestä, jotka on jätetty pois asiantuntijaryhmissä, koska he eivät täyttäneet tätä avoimuusrekisteriin kirjautumisvaatimusta. Toinen innovaatio on sitten eturistiriitapolitiikka yksilöjäsenille, jotka ovat siellä edustamassa itseään heidän pitää antaa tällainen eh, etu ristiriita lausuma, että etiristiriita ei ole, ja data osoittaa, että sitä sovelletaan hyvin tiukasti, koska merkittävä määrä hakemuksia tähän ryhmään hylättiin, tai näihin ryhmiin hylättiin, koska oli sitä, oltiin sitä mieltä, että eturistiriita saattaa syntyä. Vaikka kokonaisuudessaan merkittävää edistystä on saatu aikaan tietojen saannissa, asiantuntijaryhmissä. Paljon asiantuntijaraportteja saadaan aikaan ja näiden asiantuntijaryhmien internetsivustoilla tietoa on saatavilla hyvin, mutta vielä on sellaisia tapauksia, missä asiantuntijaryhmät päättävät, että joitain asiakirjoja ei julkaista. Ja huomasimme myös, että hyvin harvoin asiantuntijaryhmistä, vain 12 tapauksessa on päätetty avata kokoukset julkisuudelle suoratoiston kautta. Suoratoistoa käyttää hyvin harvoin näissä kokouksissa. Okay. Uh, the last um, focus area that... Uh, Viimeinen keskittymisalue, mihin katsoimme, on sukupuolten välinen tasapaino – horisontaalisten sääntöjen käyttöönoton myötä 2016 tavoitteena on, että ainakin 40 prosenttia jompaa kumpaa sukupuolta on edustettuna näissä ryhmissä. Tietokanta-asiantuntija huomasi, että kun meillä on 129 ryhmää, niissä tämä tavoite ei täyty. 107 ryhmässä ei ole tarpeeksi naisia ja sitten 22 ryhmässä ei ole tarpeeksi miehiä. Um. Okay. Quickly the um, recommendations. Uh... Sitten ihan nopeasti nämä suositukset. Me tarkisti, tarkistimme kaikki ne suositukset, joita annoimme ja joita, joita tuettiin vuonna 2015. Osa niistä on edelleen paikallaan ja olemme sitä mieltä, että tämä kvantitatiivinen eh, operaatio auttaa meitä työstämään vielä olemassa olemia kysymyksiä. Katsomme näitä 39 asiantuntijaryhmää, missä esimerkiksi epätasapainoa on kovasti. Miten ei-taloudellisten etujen asiantuntijat voisivat päästä osallistumaan näihin ryhmiin tai saada äänensä kuuluville näissä ryhmissä. Myöskin olemme sitä mieltä, että voidaan tehdä enemmän sen suhteen, että avataan nämä kokoukset yleisölle, eikä saa tehdä poikkeuksia asiakirjojen julkaisussa. Ja sukupuolten välinen tasapaino on myöskin tärkeä asia. Sitten kävimme läpi nopeasti asiantuntijaryhmiä koskevaa kirjallisuutta? Onko akateemisessa maailmassa tullut mitään uutta? Ja viime katsauksen jälkeen meitä vähän yllätti se, että hyvin vähän on tullut lisää tälle alalle kirjallisuutta. Kuten tiedätte, katsoimme tätä vain kahden kesäkuukauden aikana tänä vuonna. Eli tämä oli kvantitatiivinen analyysi, eikä se selitä paljoakaan äh, näitä mielenkiintoisia kehityskulkuja lukujen suhteen. Eli pähkinänkuoressa ehdotamme syvällisempää tutkimusta asiaan. Ehkä komissio voisi sisäisesti arvioida myös asiantuntijaryhmän järjestelmän toimintaa. Kiitän. Yeah, thank you very much. We need to continue. Kiitoksia nyt ilman tulkkausta englanniksi. Esitteli, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair, and uh, also a big thank you to uh, uh, the researcher and uh, the researchers, uh, Mr. Blomeyer, also for his presentation of the research.